Again. Jälleen kerran. Hyvää iltapäivää. Olkaa hyvä, istuutukaa. Te, jotka ette olleet mukana tässä suljetun ovin pidetyssä kokousosuudessa, jonka saimme juuri päätökseen. Huomio, huomio siis. Olkaapa hyvä ja istuutukaa. Voimme eh, jatkaa seuraavasta esityslistakohdasta, eh, eli kohdasta 10, Euroopan, eh, urheilun eurooppalainen ulottuvuus. Siinä on lausuntoluonnoksen käsittely. Valmistelija on Emin Botskurt. Siinä vastuuvaliokunta on kulttuuri- ja koulutusvaliokunta, oma-aloite mietintö, joka käsittelee eurooppalaista urheilua laaja-alaisesti, mukaan lukien sosiaaliset ja talousvaikutukset, mutta myös sellaiset näkökohdat, jotka tulevat myös tämän valiokunnan toimivaltuuksiin. Nyt kuuntelemme valmistelijaa, edustaja Boskurt, olkaa hyvä. Ah, Kiitoksia puheenjohtaja mukava jälleen olla täällä takaisin tässä valiokunnassa. Lausunto urheilun eurooppalaisesta ulottuvuudessa 158 artikli Lissabonin sopimuksessa se antaa Euroopalle muodollisen toimivaltuuden urheilukasioissa. Ja libevaliokunnan rooli tässä yhteydessä on hyvin tärkeä kun nyt katsotaan eräitä kohtia, jotka esimerkiksi liittyvät korruptioon urheilussa, urheilupetoksiin ja tulosten väärentämiseen ja rahanpesuun ja niin poispäin. Olemme voineet todeta, että monet eurooppalaiset maat ovat tekemisissä tämän ongelman kanssa, eikä pelkästään Euroopassa. Tähän kuuluu ihmiskauppa, alaikäisten kauppa, doping, kauppa, ja taistelu syrjintää vastaan. Ne ovat kaikki sellaisia asioita, jotka ovat hyvin tärkeitä. Olen perusteellisesti valmistellut tätä lausuntoa, olen käynyt hyvin paljon keskusteluja muun muassa Euroopan komission kanssa, neuvoston kanssa, Euroopan äh, olympiakomitean kanssa, urheilujärjestöjen ja ammattiliittojen kanssa, kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa, on ollut UEFassa ja FIFassakin käymäseltäni käynyt. Europolin ja Eurojustin kanssa olen myös keskustellut. Ja myös ö, pelijärjestöjen kanssa, tai tavallaan veikkausjärjestöjen kanssa. Tämä on sellainen asia, että, että minulla on käytössäni kuitenkin vain muutama rivinen. Tässä on monia kohtia, jotka minä mainitsenkin ja osa on sisällytetty näistä asioista tähän tekstiinkin. <clears throat> Mitä taas muihin kohtiin tulee, niin minä tietenkin käytän tilaisuutta ottaa nämä esille tarkistuksissa. Olen keskittynyt urheilupetoksiin, dopingiin ja tulosten väärintämiseen. Te näette, että nämä ovat hyvin ajankohtaisia asioita ja aiheita – tämä vaikuttaa kovin haitallisesti urheiluun, kun ajatellaan esimerkiksi otteluiden järjestämistä ja pelien manipulointia. Tämä tuo kovasti rahaa mafialle ja ihmiskauppa liittyy tähän pakettiin myös. Olen ehdottanut seuraavia toimia. Kaikkien valtioiden pitäisi sisällyttää urheilupetuksen määritelmää rikoslakiin. Komissiota ja jäsenvaltioita kehotetaan toimimaan yhdenmukaisesti urheilussa esiintyvää urheilupetoksia vastaan. Niin sanottu pelien järjestäminen, ennalta sopiminen on jo määritellään jo rikoksiksi eräissä jäsenvaltioissa, toisessa jäsenvaltiossa tätä ei ole tehty. Tämä johtaa siihen, että syylliset pääsevät kuin koira venäjästä tai saavat vain lieviä rangaistuksia. Komission pitäisi sisällyttää kaikki mahdolliset rikoskohdat korruptiopakettiinsa myös urheilun osalta. Urheilija, urheilujärjestöt ovat todenneet, että on myös on tapahtunut ulkoistamista urheilutilaisuuksien järjestämisen osalta ja siinä ei ole riittävästi valvontamahdollisuuksia esimerkiksi jos on kysymys pelien ennalta sopimisesta, ne ovat usein järjestöjä, jotka istuvat jossakin Taimaassa ja sitten järjestävät otteluita eri puolilla maailmaa. Sitten on venäläisiä agentteja, jotka sitten hoitavat kaikenlaisia asioita. Tämä täytyy saada loppumaan. Urheilujärjestöjen pitäisi olla paremmassa yhteistyössä Europolin kanssa. Ja sitten lopuksi vielä Europolin pitäisi te- järjestää yhteisiä tutkintatoimia, jotta voitaisiin hoitaa tämä ongelma. Tämä asia on ollut esillä monissa maissa. On, meillä oli äskettäin oli Suomessakin tapaus, jossa ihmisiä on pidätetty. Jos ihmisiä pidätettiin, jot, äh, ihmisiä, jotka kuuluvat aasialaisiin rikollisjärjestöihin. Tämmöinen on tapahtunut myös muissa maissa. Yksi asia tässä vielä unohtui. Luulenpa, että, että pitäisi saada myös sitova sopimus aikaan urheilujärjestöjen ja muiden toimijoiden välillä, myös niin kuin veikkausjärjestöjen välillä, koska nämä veikkausjärjestöt niilläkin on oma intressinsä sen suhteen, että tämä sektori pysyy puhtaana. Nimittäin jos ihmisten luottamus hupenee, niin jos ihmiset huomaavat, että tässä on petoksen paikka, niin silloin ihmiset eivät pelaa. Tätä ei ole mainittu tässä mietinnössä. Urheilupetos ei ole ainoa ongelma, meillä on muitakin ongelmia. Urheilijoiden kansalaisoikeudet ja nuorten kohtelu ja sitten syrjinnän vastainen toiminta. Sitten doping. Tästä toteaisin sen, että meillä on, meistä on tärkeää selvittää raja dopingia käyttäneen poissulkemisen ja taas toisaalta kansalaisoikeuksien rikkomisen välillä on myös urheilijoilla myös omat oikeutensa. Ja tämä, me, tämä meidän täytyy selvittää. Meidän täytyy selvittää, miten jäsenvaltiot toimittavat sitten pelaajamarkkinat, pelaajien kauppaaminen johtaa siihen, että vuonna 2010 on vielä yli 1100 alaikäistä pelaajaa, joita, joita kaupattiin ympäri maailmaa. Tässä on olemassa sopimuksia ja välipuheita, jotka osoittavat, että alaikäisten kauppaaminen, sitä pitäisi rajata ja sen pitäisi olla pikemmin vain poikkeus eikä sääntö. Nyt alaikäiset pelaajat ei tässä ole kysymys nykyään enää poikkeuksista. Sen täy- tämä täytyy saada loppumaan. Alaikäisten kauppaaminen, sen täytyy todellakin rajata minimiin, joka täytyy selvittää aina tapauskohtaisesti. Tällä hetkellä jokainen, voi, kuka tahansa voi toimia pelaajan agenttina ilman minkäänlaista koulutusta. Ja tämän tilanteen täytyy muuttua. Meidän täytyy saada ammatillinen pätevyys, sitten diskriminoida syrjintä. Komission tiedonannossa käy selväksi, että parhaat käytänteet täytyy ottaa huomioon tässä syrjinnän vastustamisessa, mutta tiedonannossa sanotaan, että, että nyt onkin kysymys siitä, mitä komissio tekee, jotta se voisi osoittaa, että Eurooppa on johdossa vihan ja rasismin vastustamisessa. Haluaisin kernaasti vielä yhdessä pohtia teidän kanssa, teidän kanssanne, jotta saamme mahdollisimman hyvän lausunnon, joka on oma panoksemme tämän, tähän mietintöön, joka tehdään kulttuurivalikunnassa. Kiitos. Kiitoksia. Nyt sitten puheenvuorot, jos kukaan haluaa asiasta puhua. Eli eh, urheilun eurooppalainen ulottuvuus. Haluaako joku puheenvuoron? Eh, herra Papa Nikolau, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja puheenjohtaja. Halusin puheenvuoron vain kiittääkseni esittelijää ja ollakseni samaa mieltä kaikesta siitä, mitä hän sanoi. Ja haluaisin olla samaa mieltä hänen kanssaan siitä, mitä hän sanoi lahjonnasta urheilussa. Viime kuukausina Kreikassa meillä oli vastaavanlainen hyvin suuri tapaus. Ja kävi ilmi, että että nämä urheilujohtajat loivat sellaiset olosuhteet, että saatiin sopupelejä aikaan. Tässä oli mukana muitakin maita. Outoa tässä oli se, siis tämä on vielä käynnissä ja tämä on oikeuden käsittelyssä, niin tässä erikoista oli se, että nämä tekijät olivat yhteydessä kansalliseen verkostoon ja myöskin urheilun hallintoon, ylempään hallintoon kansallisella tasolla. Ja siellä oli paljon henkilöitä, jotka sanoivat, että olisi korkea aika saada aikaan Euroopan tasolta aloitteita ja aloitteita, jotka nimenomaan menevät valvonnan suuntaan tämän tyyppisissä asioissa ja että tarkasteltaisiin sitä, miten nämä eri urheiluliitot toimivat. Tämä äh, käsittelyssä oleva asia äh, tulee todella sopivaan aikaan. Nyt Lissabonin sopimus on astunut voimaan ja kansalaiset odottavat meiltä paljon. Kiitos. Kiitoksia. Onko lisäkommentteja vielä? Mm, siinä tapauksessa uskoisin, että me voimme asettaa määräajan tarkistuksille käsittääkseni toinen päivä syyskuuta kello 18 mennessä. Sopiiko tämä teille? Oikein hyvä. Sitten voimme siirtyä eteenpäin ja siirrymme käsittelemään kohtaa 11. Schengenin rajasäännöstön ja Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttaminen. Tässä on meillä vuorossa komission puheenvuoro. Tässä on esittelijänä edustaja Papa Nikolau. Taustana on se, että muutama kuukausi sitten komissio hyväksyi ehdotuksen muuttaa Schengenin rajasäännöstöä Schengenin sopimuksen mukaisesti. Me kuulemme tämän esityksen. Se on ollut hyvin ristiriitainen aivan alusta lähtien. Ja tämän jälkeen kuulemme esittelijää, Puolan puheenjohtajavaltion edustajaa ja jäseniä, mutta vaikuttaisi nyt siltä, että edelleenkin joudumme odottamaan komission edustajaa, eh, koska me olemme noin kymmenen minuuttia etuajassa aikataulustamme, joten eh, ehkä voimme pitää tässä 10 eh, minuutin tauon, jos teille sellainen sopii, niin että komissio ehtii tänne paikalle minun mielestäni se on ihan sopivaa, koska tässä kyseessä on nimenomaan komission puheenvuoro ja komissio saa sitten esiintyä ensiksi, joten 10 minuutin kuluttua jatkamme. Thank you for your patience. Kiitoksia kärsivällisyydestänne. Kiitoksia. Niin nyt saattaa olla, että me jumiutumme eh, ja meille tulee viivytyksiä, mutta saattaa olla niin, että me olemme myös etuajassa. Ja se tarkoittaakin sitä, että meidän pitäisi Eh, jättää hiukan liikkumavaraa ja olla valmiina aloittamaan, jos eh, näin on. Me toivotamme tervetulleeksi komission edustajat, eh, kun puhutaan nyt sitten Schengenin rajasäännöstön, Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtystä yleissopimuksesta, sen muuttamisesta. Me annamme puheenvuoron komission edustajalle ja sen jälkeen edustaja Papanikolaulle. Ja sitten avaamme keskustelun asiasta. Monika Moshammer komissiosta. Kiitoksia oikein kovasti. Minä olen todellakin pahoillani. Ennakoin kyllä hiukan sitä yleensä, että olette ehkä etuajassakin, mutta näin en voinut tällä kertaa tehdä. Puhun lyhyesti Schengenin Äh, rajasäännöstöstä, äh, sopimuksen muuttamisesta. Haluaisin painottaa vielä äh, saman tien, että kyse on Schengenin sopimuksen muuttamisesta. Tämä ei ole vastaus neuvoston pyyntöön, joka esitettiin kesäkuussa täysistunnossa. Sanottiin, että komissio antaa ehdotuksiansa syyskuussa ja näin komissio tekeekin, mutta tämä ei ole eh, eh, juuri tähän eh, parlamentin pyytö vastaus. Mutta palaisin nyt näihin ehdotuksiin, minkä tähden tämä annetaan. Tässä viiden vuoden jälkeen meillä ensimmäistä kertaa on mahdollisuus nähdä, mikä toimii hyvin, missä voitaisiin tehdä parannuksia. Komissio on valmistautunut raportoimaan myös näistä rajavalvonnoista ja voimme vetää näistä johtopäätöksiä ja käytännön kokemuksia ja ne näkyvät nyt tässä yleissopimuksen muuttamisessa. Eli ne, ne jos halutaan jotenkin muuttaa maahantulojärjestelmää, maahan poistumisjärjestelmää. Sitä ei käsitellä tässä, koska kyseessä on nimenomaan tekninen, tekniset muutokset. Me jätämme myös uudelleenmuotoilun myöhempään vaiheeseen. Tässä ei ole kyse nyt siitä, tässä on tarkoituksena vähentää byrokratiaa ja edelleen helpottaa toimintaa, että ei olisi mitään ylimääräisiä esteitä ulkorajojen ylittämisessä. Päämuutokset liittyvät horisontaalisiin muutoksiin Lissabonin sopimuksen myötä. Eli nyt viitataan EU-hun EYn sijasta. Ja tässä on mukana myös komitologiasäännöstöt, Lissabonin sopimuksen mukaisesti, kuten toimielinten välisessä sopimuksessa on delegoidut säädökset, ne näkyvät tässä muutoksessa nimenomaan delegoidut muutokset. Ja sitten kolmas horisontaalinen linjaus on ajatellen muuta EU-lainsäädäntöä, jota on hyväksytty tällä välin viisumisäännöstö ja palautusdirektiivi. Nämä näkyvät eh, artiklassa 5 ja nämä näkyvät myös artiklassa 11 silloin, kun puhutaan eh, mm, palautusdirektiivistä ja eh, haluamme uudistaa tai päivittää myös muita näkökohtia. Nämä ovat siis EUn e lainsäädännön näkökohdat, jotka tulee ottaa huomioon. Mitä tulee sisältöön, haluamme painottaa tärkeimpiä kohtia. Me halusimme päästä eroon liiasta byrokratiasta ja siitä syystä otimme mukaan myös e, sisäisen e, rahtiliikenteen ja tämän lisäksi tietyt henkilökategoriat, esimerkiksi junaliikenteessä ei tarvitse joka kerta, jokaisen kerran jälkeen leimata asiakirjoja ja halusimme myös erilliset viisumittomien mm, rajanylityslinjaukset joten ne voisivat mennä paljon tehokkaammin. Me halusimme painottaa myös ähm, rajavalvojien koulutusta ja äh, haavoittuvien ryhmien äh, koulutusta, äh, tai siis sitä, että tunnistettaisiin ihmiskaupan uhrit ja rajavalvojat tällä tavoin voisivat tunnistaa paremmin nämä haavoittuvat ryhmät. Ja lopuksi vielä olemme sitä mieltä, että raportointivelvollisuus voidaan poistaa, jos sitä ei jäsenvaltioissa käytetä. Tärkeä asia tässä on se, että rakennamme yhteisiä rajanylityspaikkoja jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden kesken. Tämä mm, ei ole ollut mukana säännöstössä aikaisemmin. Meidän piti ottaa se käyttöön nyt, jotta saamme aikaan synergiaetuja. Ja haluan painottaa, että kyse ei ole siitä, että jäsenvaltio ottaa kolmansilta mailta maahantulo- tai maasta poistumiskäytännöt kyse on siitä, että meillä olisi rakenteet sillä tavoin, että ihmisten ei tarvitse pysähtyä kahteen otteeseen eh, esimerkiksi Puolassa ja sitten Ukrainassa uudestaan. Mutta jotta saadaan tällaisia yhteisiä mm, rajanylityspisteitä, tarvitaan, tarvitaan erityissäännöstöjä varsinkin eh, pyrimme takaamaan sen, että turvapaikanhaku eh, menettely on mahdollista varsinkin silloin, kun tehdään tarkastukset kolmansien maiden alueella ja on mahdollisuus myös oikeusapuun. Nämä ovat siis pääasiallisimmat muutokset ja minä odotan kovasti hedelmällistä keskustelua asiassa. Kiitoksia. Ευχαριστώ πολύ κύριε Suurkiitokset puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota suuresti. Haluaisin siis kiittää komission edustajaa tästä alustuspuheenvuorosta ja haluaisin lisätä hänen sanomaansa seuraavaa. Meillä on edessämme komission aloite, jonka tarkoituksena on päivittää tätä asetusta, jolla Schengeniä on vuodesta 1996 säännelty. On tehty muutoksia juridisella tasolla Lissabonin sopimuksen myötä ja myöskin käytännön täytäntöönpanoon on tehty tarkistuksia esimerkiksi mitä tulee näihin leimaamisasioihin ja niin edelleen. Ja nyt me pyydämme sitten, että että päivitetään näitä tekstejä ja sopeutetaan näitä tekstejä, jotta pääsisimme asioiden tasalle, vastaisimme haasteisiin ja tarpeisiin. Meidän täytyy täsmentää tässä ensimmäisessä keskustelussa se, että maaliskuussa 2009, ennen kuin kaikki nämä viimeaikaiset tapahtumat on tapahtunut, niin tuolloin maaliskuussa 2009 tehtiin viimeksi muutoksia Schengeniin. Meillä on ollut viime aikoina paljonkin liikehdintää Afrikasta Italiaan ja sitä kautta sitten Ranskaan. Ja täten äh, sitten Tanskassa tehtiin päätös siitä, että rajatarkastukset otettiin uudelleen käyttöön komission edustajakin tähän viittasi. Me odotamme nyt reaktiota näihin sisärajatarkastusten uudelleenkäyttöön ottamiseen ja viime kuukausina on ryhdytty parlamentissa keskustelemaan uudelleen Schengenin perusperiaatteista, perusperiaatteista, joilla Euroopan unionia hallinnoidaan. Ja tämä on säännöstöä, jota me kaikki noudatamme ja parlamentissa me olemme tarkastelleet kaikkia näitä eri tekstejä. Ja tietenkin me olemme ottaneet huomioon sen, että Schengenin aluetta on laajennettu myöskin kattamaan Romanian ja Bulgarian. Me emme vielä ole saaneet tästä neuvoston reaktiota tähän tämänhetkiseen tilanteeseen. Täten tämän teknisen työstämisen lisäksi, johon meidän täytyy siis tekstien suhteen ryhtyä, meidän täytyy pitää mielessä kaikki tämä ympäröivä ympäristö. Kansalaiset odottavat meiltä selkeitä vastauksia näihin kysymyksiin. Tämän tyyppisissä asiakirjoissa ja me lähdemme liikkeelle siitä, toteamuksesta, että tässä on kysymys teknisistä mukautuksista, niin tietenkin olisi hyvä, jos me voisimme olla samaa mieltä keskuudessamme, eikä olisi mitään poliittisia jakolinjoja. Ja kuitenkin meidän täytyy parlamentissa tätä työtä viedä eteenpäin. Ja toivoisin, että kollegat kertoisivat mielipiteensä, mitä tulee esimerkiksi aikatauluun, tämän säännöstön uuteen suunniteltuun aikatauluun, josta puhuttiin kesän alussa, mutta myöskin nämä kaikki muut muutokset, joilla nyt ei välttämättä ole tekemistä tämän mietinnön kanssa esimerkiksi siitä, liittyen siihen, miten rajoja voitaisiin älykkäästi valvoa. Meillä tulisi siis olla jonkinlainen aikataulu, ja, jotta sitten pääsisimme tulokselliseen työhön. Tietenkään kukaan ei ole eri mieltä siitä, että tämän komission julkilausuman tarkoituksena on purkaa byrokratiaa ja yksinkertaistaa menettelyjä. Meillä on esimerkkejä ihan viime ajoilta. Me olemme keskustelleet näistä ja olen keskustellut tästä kollegan Koeljon kanssa. Hän ei valitettavasti tänään ole täällä paikalla. Minäkään en halua mennä tämän syvällisemmin näihin teknisiin kohtiin, koska komission edustaja jo niihin suurimmaksi osaksi viittasi. Haluaisin lisätä vain seuraavaa. Ja selitän tämän vain kollegoille ja tähän päätän tämän ensimmäisen puheenvuoroni ja pyytäisin sitten kollegoilta heidän kommenttinsa näistä asioista. Siis tässä komission ehdotuksessa on kaksi pääasiallista kohtaa. Ensimmäinen liittyy rajasäännöstön, siis Schengenin rajasäännöstön muuttamiseen ja toinen liittyy niihin muutoksiin, jotka juontavat juurensa Schengenin täytäntöönpanosäännöstöön. Nämä ovat ne kaksi peruslähtökohtaa, joihin meidän nyt täytyisi sitten tehdä muutoksia. Tietenkin meidän täytyy myös sitten pitää neuvosto ja komissio ajantasalla eh, siitä, että me haluamme pitää säilyttää Schengenin säännöstön mahdollisimman korkeatasoisena. Me emme halua lisätä byrokratiaa, me haluamme yksinkertaistaa menettelyjä mutta samanaikaisesti me haluamme myöskin turvalliset, vahvat ulkorajat, sellaiset menettelyt, jotka takaavat sen, että että koska täältä löytyy niin hyviä työllisyysmahdollisuuksia, niin voisimme varmistua kaikki siitä, että Eurooppa on turvallinen paikka, eikä tarvitse tuntea turvattomuutta eikä synny ongelmia, sellaisia, joita viime kuukausina olemme nähneet. En halua tässä vaiheessa puhua tämän pidempään. Haluaisin kuulla kollegojen ensikommentit ja tietenkin me sitoudumme sitten siihen, että me teemme parasta mahdollista työtä, jotta pääsemme parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Kiitos. Now... Kiitoksia. Ehkä voisimme kuulla Puolaa puheenjohtajavaltion edustajaa. Sieltä on paikalla Nedoslav Placik. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Olen Minoslav Nomacek, olen täällä edustamassa Puolan tasavaltaa EU-ssa. E, ulkorajojen suojeleminen EU-ssa on keskeinen asiamme ja siksi nämä tarkistukset tähän Schengenin säännöstöt kuuluvat minun toimivaltuuksine. Kesäkuussa 2011 komissio esitteli näkemyksensä näistä muutoksista Schengenin säännöstöön ja yleissopimukseen. Ja yleiskeskustelu käytiin, ja niin näiden keskustelun jälkeen me teimme seuraavat päätelmät. Jäsenvaltiot sopivat tarpeesta saada aikaa muutoksia Schengenin säännöstön heinäkuussa 2011 ensimmäinen tapaaminen järjestettiin rajavalvonnan erityisryhmässä Puolan puheenjohtajakauden aikana, ja silloin käsiteltiin ensimmäistä kertaa tätä tekstiä. Ja tämän työryhmän lisäkokouksia on suunniteltu. Seuraava pidetään 15. syyskuuta ja sitä seuraavat 13. lokakuuta, 17. marraskuuta ja 8. joulukuuta. Joulukuussa Puolan puheenjohtajakauden päätteeksi tulemme esittelemään raporttimme tämän työryhmän toiminnasta – ja näistä muutoksista Schengenin säännöstöön ja yleissopimukseen. Puheenjohtaja, naiset ja herrat, haluan osoittaa teille, että Puola puheenjohtajamaana toimii hyvinkin aktiivisesti silloin, kun käsittelemme tätä tärkeää asetusta ja haluan osoittaa teille, että olemme yhteydessä Euroopan parlamenttiin. Säännöllisiä tapaamisia tullaan järjestelemään esittelijä Papanikolaun kanssa. Ja meidän yhteinen tavoitteemme on päästä äh, mahdollisimman paljon eteenpäin. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Äh, nyt äh, jäsenten puheenvuorot ensimmäiseksi Rova Botskurt. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik wil de Europese Commissie hartelijk bedanken voor de presentatie. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan kiittää näistä puheenvuoroista, mutta minulla on muutama kysymys tähän ehdotukseen. Ensinnäkin kysymys kohtaan 121 ja 122. Näissä kohdissa sanotaan, että käytännön syistä raja, rajavalvontasäännöstä ei voidaan muuttaa. No, missä määrin tämä on välttämätöntä, mitä käytännön perusteluja tässä on ja miten pitkälle tässä on tarkoitus mennä. Ja kysymys onkin siitä, että tulevatko rajavalvontatoimet lisääntymään vai ei. Tässä sanotaan myös, että toisin kuin artiklassa 4 ja 5, niin että henkilöitä, jotka ovat verirajoilla ja heitä ei valvota tai tarkasteta järjestelmällisesti, siinä rajaviranomainen voi tehdä henkilökohtaisen tarkastuksen aluksella siltä pohjalta, että on olemassa riskinä laiton maahanmuutto. Sovelletaanko tässä EU-oikeutta vai sovelletaanko siitä kulloistakin kansallista lainsäädäntöä? Koulutus on hyvä ehdotus mutta onko tässä kysymys myös alaikäisistä ja ihmiskaupasta? Mikä tilanne suhtautu, miten on tilanne kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden kohdalla? Sitten mitä herra Papenikolau sanoi, tässähän on kyseessä muutos rajasäännöstössä vuodelta 2006 mutta myös äh, täytäntöönpanosopimusta on tarkoitus äh, muuttaa. Nyt komissio voi näin selvittää, mikä tässä on tavoitteena, millä tavalla äh, näitä muutoksia on tarkoitus tulkita suhteessa muihin muutossuunnitelmiin, joista on tarkoitus keskustella myös parlamentin kanssa. Sitten kahdenkeskiset sopimukset, komissio on miten tämä tulisi etenemään – millä tavalla tämä tulee toteutumaan käytännössä. Tämä vaikuttaa hyvin mutkikkaalta, jos maat voivat toimia tässä vapaasti. Niin miten tämä tapahtuu käytännön tasolla? Kirkhope. Kiitoksia seuraavaksi, herra Kirkhope. Uh, good afternoon. Hyvää iltapäivää, puheenjohtaja. Minä halusin ottaa vain pari seikkaa esiin koskien tätä komission asiakirjaa, koska tosiaankin nämä aivan alusta on mm, ollut hyvin erilainen EU-käsitteillä kuin 2006. Meillä on tullut voimaan Lissabonin sopimus. Meillä on ollut jäsenyydessä muutoksia. Meillä on ollut myös maahanmuuttopolitiikan muutoksia. Ihmiskauppa on vaikuttanut myös Pohjois-Afrikan tilanne ja niin edelleen. Siitä syystä minun mielestäni komission ehdotus on melko vaatimaton. Mm, joku voisi sanoa, että hoitakaa oma asianne, koska UK ei ole Schengenissä mukana, mutta minä itse olen ollut tässä mukana ehkä enemmänkin kuin edellinen hallitus, mutta minun näkemykseni on se, että myös Iso-Britannialle on tärkeää saada aikaan hyvä Schengenin järjestely ja hyvät ulkorajat. Se on aivan yhtä tärkeää meille kuin muillekin. Ja siitä syystä mm, sanoisin, että tässä käsitellään paljon pikkukysymyksiä, linjauksia eri EU-lainsäädännössä, mutta tässä on myös aivan mahdottomia vaatimuksia raportoida kolmansien maiden kansalaiset, jotka tulevat muihin jäsenvaltioihin. Minä en tiedä, miten tämä täytäntöön pannaan, kun meillä on avoimet rajat, koska todelliset kysymykset ovat vielä täällä auki. Niissä tarvitaan radikaaleja muutoksia Schengeniin, aivan samoin kuten yhdistyneessä kuningaskunnassa tarkastellaan rajajärjestelyjä, jotta heijasteltaisiin myös uusia uhkia. Me haluamme vakavia uudistuksia, jos haluamme tämän vuosituhannen Schengenin voimaan. Meillä on edessämme myös oikeudellisia, teknisiä uudistuksia Schengenin osalta. Viisumiharmonisointi, eh, sähköiset rajanylitykset, EUn maahantulo, maahan poistumisjärjestelmä ja sitten matkailijaohjelma ja myös PNR-sopimus. Eh, Siinä olen esittelijänä. Ja meidän täytyy katsoa myös eh, tiettyjen jäsenvaltioiden rajan valvonnan käyttöönotto uudestaan. Tässä erittäin tärkeää, että otetaan huomioon nämä asiat, jotka ovat huolestuttavia monien eurooppalaisten kannalta. Ei voida sanoa, että menkää muualle ja noudatetaan vain Schengeniä. Meidän täytyy heijastella näitä muutoksia ja ongelmia ja toimia alhaalta ylöspäin ja katsoa, minkälaisia haasteita on ja uudistaa Schengeniä radikaalisti. Ja jos näin on, jos komissio on valmis tekemään näin, tekemään yhteistyötä huolestuneiden jäsenvaltioiden kanssa ja tekemään yhteistyötä myös niiden kanssa, jotka eivät ole jäseniä, Irlanti ja yhdistynyt kuningaskunta. Siinä tapauksessa minä tuen tätä voimakkaasti. Ne, jotka suhtautuvat kielteisesti eh, Schengeniin yhdistyneessä kuningaskunnassa, sanovat, että tämä on aivan älytöntä. Ne ovat eh, tyhmiä ja naiveja, koska eh, Euroopan rajat ovat olennaisia silloin, kun me haluamme eurooppalaista demokratiaa. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Благодаря, господин председател. Аз бих искала също така да благодаря на представителката на... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission edustajaa ja esittelijä Papa Nikolaua tästä esityksestä, joka liittyy tulevaan mietintöön. Tämä säännös tulee olemaan askel eteenpäin rajojen yhtenäisessä hallinnassa – ja se tulee myöskin helpottamaan kansalaisten elämää silloin, kun he haluavat ylittää rajoja. Näen tässä paljonkin positiivista. Me kuulimme paljonkin teknisiä yksityiskohtia. Kuulimme erityisolosuhteista pelastusjoukkoihin liittyen. Nämä kaikki ovat positiivisia asioita. Ja se, että rajavartiostoa koulutettaisiin keskitetyllä tavalla, se on erittäin tärkeä osa ehdotusta ja haluaisinkin, että komissio antaisi meille enemmän yksityiskohtia siitä, miten rajavartiostoja suunnitellaan kouluteltavan. Aivan erityisesti mitä tulee siihen koulutukseen, joka liittyy ihmiskauppaan yksin matkustavat alaikäiset, se on hyvin monimutkainen kysymys ja se on kuitenkin yhä ajankohtaisempi kysymys rajahallinnassa. Mutta meillä on toinenkin haaste se, että lapset muuttavat jäsenvaltiosta toiseen ja silloin usein heitä käytetään hyväksi ja heihin kohdistuu muitakin vaaroja haluaisin tietää, katetaanko koulutuksessa myöskin nämä asiat, jotka liittyvät lasten hyväksikäyttöön ja kansalaisten hyväksikäyttöön yleensä. Haluaisin onnitella näistä positiivisista ehdotuksista, jotka löydämme herra Koelion mietinnöstä ja myöskin herra Papa Nikolaun ehdotukset teknisistä mukautuksista, niiden ei tulisi kuitenkaan johtaa lisäinstrumentalisointiin. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi minä haluaisin painottaa sitä, että totta kai me olemme sopineet siitä, että teknisiä uudistuksia ja tarkistuksia pitää tehdä säännöstöön. Me olemme sopineet siitä, mutta komission edustaja ei maininnut näitä tarkistuksia, jotka liittyvät Euroopan tuomio, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tapauskäytäntöä. Minä haluaisin kuulla kommentteja tästäkin. Kyse on velvoitteista, jotka liittyvät kolmansien maiden kansalaisiin, jotka matkustavat jäsenvaltiosta toiseen. Minä haluaisin kuulla neuvoston kannan tähän ehdotukseen. Me kannatamme sitä, että eh, poistetaan tämä raportointivelvollisuus, joten me haluaisimme kuulla, mikä on muiden puolueiden kanta. Minulla on yksi kysymys myös puheenjohtajavaltion edustajalle. Minä haluaisin eh, edelleenkin kuulla teiltä, onko aikeita keskustella muutoksista eh, väliaikaisesta eh, rajan eh, valvonnan käyttöönotosta. Me olemme valmiit kuulemaan teiltä uutisia tästä aiheesta. Nyt sitten ensimmäiset vastaukset komission edustajalta. Mos Hanner, haluatteko vastata näihin esitettyihin kysymyksiin? Kiitos. Kuten yritin aiemmin selittää, nämä tarkistukset ovat luonteeltaan teknisiä. Tietenkin tällä välin on sitten keskusteltu siitä, että Schengen-aluetta tulisi vahvistaa ja komissio on painottanut tätä tiedonannossaan 4. toukokuuta. Te keskustelitte tästä täysistunnossa Shefkovicin kanssa heinäkuussa keskustelitte hänen kanssaan mahdollisista muutoksista ja meillä oli neuvostokokous kesäkuussa, jossa pyydettiin komissiolta lisää ehdotuksia Schengenin alueen vahvistamiseksi. Komissio tulee vastaamaan tähän kutsuun syyskuun puolessa välissä. Eli tämä päätyy kyllä teidän pöydillenne ihan lähitulevaisuudessa, mutta tätä ei vielä tästä maaliskuun ehdotuksesta löydy, koska maaliskuun jälkeen on paljon tapahtunut ja se on muuttanut hieman näitä asetelmia. Mutta tässä me keskustelemme maaliskuussa hyväksytystä tekstistä. Ja mitä tulee älykkäisiin rajoihin, niin siihen puututaan sitten eri tavalla ja tähän palataan lokakuussa. Sitten nämä yksittäisemmät kysymykset, jotka liittyvät tämän hetkiseen ehdotukseen. Toivon mukaan onnistuin kirjaamaan ne kaikki. Tietenkin olen valmis käymään myöskin kahdenvälisiä keskusteluja, mutta täällä kysyttiin eh, siitä, liittyykö tämä muutos eh, junaliikenteeseen liittyen, tarkoittaako se sitä, että ratoja on enemmän tai vähemmän. No, joka kerta kun ihminen ylittää rajan, niin hänen täytyy kohdistaa tarkistus, mutta tässä mietittiin sitä, voitaisiinko tämä tarkistus suorittaa jo asemalla kolmannessa maassa. De Cruzin kysymystä en valitettavasti saanut, mutta tämä koulutuskysymys, koulutus on aina tärkeä ja me halusimme painottaa sitä, että rajavartioilla täytyisi olla kyky identifioida haavoittuvat ryhmät ja tietenkin ne henkilöt, jotka tarvitsevat suojelua. Ja tästä syystä meillä on Frontex, joka järjestää koulutusta meidän tarkoituksemme oli ottaa tämä esille tässäkin ehdotuksessa, jotta painotettaisiin sitä, kuinka tärkeää tämän tyyppinen koulutus on. Ja tietenkin Frontexin täytyy sitten täytäntöönpanna näitä koulutusohjelmia. Komitologia Se liittyy artikloihin 32 ja 33. Aikaisemmin tähän sovellettiin komitologiaa Black-menettelyn kautta. Se on nyt korvattu delegoiduilla säädöksillä, eli tästä syystä artiklat 32 ja 33 siellä puhutaan delegoinnista, joka annetaan siis komissiolle ja sanamuoto on se, mistä sovittiin toimielinten välisessä sopimuksessa, eli toivon mukaan tämä nyt sopii. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähimpäisempänä, miten vahvistaa se, että nämä kahdenväliset sopimukset yhteisistä rajatarkastuspaikoista, miten varmistaa se, että niissäkin säännöstöä noudatetaan. No, kahdenväliset sopimukset täytyy hyväksyttää komissiolla ja toivon mukaan olen nyt onnistunut vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta jos kysymyksiä vielä on, niin voin kyllä kahdenvälisestikin niihin tarpeen vaatiessa vastata. Kiitos. Kiitoksia. Nyt Puolan puheenjohtajavaltio edustaja eh, herra Bacik tässä. Eh, Stanok esitti hyvin eh, tarkan kysymyksen. Olkaapa hyvä. Dziękuję za pytanie. E, Kiitoksia tästä kysymyksestä. Haluan kertoa teille, että puheenjohtajamaa Puola tulee keskittymään komission tiedusteluihin ja me olemme toimimme tiedän aikataulun mukaisesta, mitä tulee tähän rajavarkastuksen palauttamiseen EU-ssa. Se jo sisältyy tähän tämän päivän Schengen-säännöstöön ja uusi Äh, tämä uusi pyyntö ei tule keskittymään tämän kysymykseen. Ja sitten vielä esittelijä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin jälleen kerran kiittää komission ja neuvoston edustajia. Kaikki me tähtäämme samaan lopputulokseen. Se on käynyt ilmi. Me haluamme vahvistaa Schengenin aluetta, me haluamme pitää kiinni Schengenin säännöksistä ja me haluaisimme poistaa sieltä kaikki tällaiset epävarmuustekijät. Ja tämän muutosprosessin kautta, ja toistan tässä vielä sen, että tämän tarkoituksena on sopeuttaa nämä tekstit viimeisen viiden vuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin. Eli olen todellakin sitä mieltä, että alusta lähtien me tulemme kaikki tekemään parhaamme. Parlamentti myös aikaisemmissa mietinnöissään ja aivan erityisesti herra Koel, jonka kautta, mutta kaikkien päätöslauselmien ja äänestysten kautta me olemme Euroopan parlamentissa asettaneet tietyn tason, korkean tason ja toivon mukaan me pidämme tästä korkeasta tasosta vastaisuudessakin kiinni. Thank you. Kiitoksia. Nyt tässä vaiheessa voimme todeta, että tässä esittelijä valmistelee mietintöä, joka voidaan sitten seuraavassa kokouksessa esitellä ja voimme siirtyä kohtaan 12 Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleen tarkastelu. Me tarkastelemme tässä lausuntoluonnosta ja teemme päätöksen tarkistuksen jättämisestä. Tässä kyseessä on eteläinen eh, Välimeren alue ja eh, siellä tapahtuneet muutokset ja eh, siitä oma-aloite mietintö ulkoasian valiokunnasta ja meiltä on pyydetty lausuntoa. Meillä on valmistelija täällä läsnä, Rouva Flotre. Hän esittelee lausuntoluonnoksen ja meillä on mahdollisuus kommentoida sitä nyt. Rouva Flotron. Kiitoksia puheenjohtaja. Tosiaankin haluaisin esitellä tämän äh, kultaan hyvin vaatimattoman asiakirjan. Meidän pitää äh, pitäytyä 1500 merkissä, vaikka kyse on näin äh, tärkeästä monimutkaisesta asiasta. Kyse on kansanliikkeistä, joita tapahtuu Välimeren eteläpuolella, ja tästä on annettu komissiosta tiedonantoja, kolme tiedonantoa maaliskuusta lähtien ja yhdessä niistä käsitellään nimenomaan näitä aiheita, joita tässäkin valiokunnassa käsitellään, liikkuvuutta, maahanmuuttoa, turvallisuutta, oikeutta, sisäasioita, joten tästä syystä minä olen antanut tiettyjä ehdotuksia ulkoasiainvaliokunnalle ja Tämä liittyy myös siihen, minkälaista yhteistyötä teemme ähm, Mario Davidin kanssa äh, ja äh, sitä kautta äh, vaikutamme tähän mietintöön ulkoasian valiokunnassa. Minä olen keskittynyt liikkuvuus maahanmuuttokysymyksiin. Meillä on uusia tietoja Välimeren eteläiseltä alueelta ja siinä, tar- siinä ennen näitä vallankumouksia tilanne oli sortovallan värittämä ja tällä tavoin voimme puhua Euroopan unionin poliittisista kysymyksistä, jotka liittyvät, äh, jo, siellä Välimeren eteläpuolella on ollut äh, valtiojohdossa henkilöitä, jotka eivät ole tässä mielessä toivottavia. Ja näin olemme yrittäneet miettiä nimenomaan maahanmuuttoa ja äh, liikkuvuutta – ja tässä eh, puhun mm, win-win-tilanteesta, missä eh, jokainen osapuoli eh, olisi voittajana. Ja tässä minun mielestäni mm, liikkuvuutta voidaan pitää myös oikeutena, joka on hyvin olennainen oikeus, ihmisoikeus, osa demokratiaa, ihmisoikeuksia, joiden puolesta ihmiset ovat nousseet ja kyse on myös siitä, että on ihmisarvon oikeus. Ja lisäksi haluaisin, että yhdessä voisimme miettiä sitä yhteyttä, joka on tässä tiedonannossa. Siinä on hyvin uusia hyvin myönteisiä seikkoja, uusia seikkoja, jotka liittyvät liikkuvuuteen, mutta tämä paketti ja asetetaan äh, toisistaan riippuvaisiksi äh, rajavalvonta, äh, laillinen maahanmuutto, laiton maahanmuutto ja miten tässä suhteessa ovat kehittyneet palautus- takaisinottosopimukset ja näitä asioita on arvosteltu, arvioitu monen otteeseen. Siitä huolimatta tässä tiedonannossa otetaan esiin laiton maahanmuutto, laillinen maahanmuutto yhtenä pakettina ja ollaan sitä mieltä, että se on ikään kuin palkinto siitä, laillinen maahanmuutto on ikään kuin palkinto siitä, että on valvottu laitonta maahanmuuttoa. Minä en tiedä, meidän pitäisi nyt arvioida uudestaan sitä, eh, mikä tulee esiin kohdassa kolme. Eh, en tiedä, onko tässä eh, käännösongelmista kysy. Minä haluaisin todellakin, että tässä puhuttaisiin kriteereistä eikä arvoista. Ja mitä tulee sitten komission pyynnöstä, että halutaan suojella maahanmuuttajien oikeuksia. Tässä voitaisiin sanoa ennemminkin, että suositaan sitä rahoitusta, joka liittyy tähän toimintaan. Että siinä ei välttämättä suoraan voida suojella maahanmuuttajien oikeuksia. Tässä viittaan näihin sanamuotoihin, joita esiintyy aika, ainakin ranskankielisessä tekstissä. Sitten kuuttonen on lähinnä yleisempi, mutta se on erittäin tärkeä. Siihen tulee muita toimintakohteita myös. Kyse on myös kansalaisyhteiskunnan mukaan tulosta ja tietyistä kriteereistä, tavoitteista, jotka niihin liittyvät Kyse on todellakin uudesta lähestymistavasta naapuruuspolitiikassa ja tämä on olennainen kysymys, joka liittyy myös uskottavuuteen. Eli pitää olla kriteereitä, mutta niitä voi pitää, voi, täytyy voida myös arvioida. Ja tässä erityisedustajamme Leon on puhunut tästä asiasta myös äskettäin ja olen siitä tyytyväinen. Unohdin ottaa esiin myös tässä kohdassa kolme, että pitää eh, sanoa, aivan kuten Leonkin sanoi, meidän eh, pitää mennä kohti viisumivapauksia, eh, tällaista viisumivapaata vyöhykettä ja sitä kautta saamme aikaan äh, todella uskottavaa politiikkaa ja uskoisin, että tässä vaiheessa äh, esimerkiksi Tunisian kanssa voisimme mennä eteenpäin tässä kysymyksessä. Ja sitten vielä lopuksi, äh, mitä tulee näihin dramaattisiin tapahtumiin, joita olemme, olemme seuranneet, Libyan sodan yhteydessä. Siellä ei ole juurikaan maahanmuuttovirtoja pystytty hallitsemaan. Tunisian ja Egyptin osalta on myös Saharan eteläpuolisia maahanmuuttajia, joita ei voida enää palauttaa omiin maihinsa. Tämä on merkittävä ongelma myös Euroopan maissa. Kun mm, tutkitaan pakolaislaivoja, jotka ovat uponneet. Monet näistä ihmisistä ovat hukuneet välimereen. Minkälaisia minkälais, mitä, miten monet laivat ovat kulkeneet näiden veneiden ohi. Meidän täytyy todellakin vaatia tutkimusta, jotta voisimme ottaa käyttöön sellaiset mekanismit, joiden avulla voidaan tulevaisuudessa vastata tosiaankin näihin velvoitteisiin, joita meillä on meren meressä, meriliikenteessä tapahtuvaa pelastusta koskien ja meidän pitää aktivoida tämän tyyppiset toiminnat. Ja lisäksi tässä viitataan sopimukseen eh, Italian ja Libyan välillä. Tässä komissiolta olen jo kysynyt asiasta ja eh, siellä sanotaan, että eh, siellä ei olla tutustuttu tähän asiaan. Esitin tämän myös muille osapuolille. He eivät ole asiasta lukeneet, vaan ehkäpä meidän pitäisi löytää sellainen sanamuoto, jonka avulla otetaan esiin se, Ehm, että eh, tätä sopimusta ei ole annettu parlamentaarikkojen käyttöön, niinpä eh, demokraattinen valvonta on tässä suhteessa erityisen hankalaa. Minä eh, toivon, että teidän tarkistuksenne voisi, voisivat tiivistää tekstiä. Jos näin ei ole, niin silloin minä käytän tällaista oikeutta, että voidaan muuttaa tekstiä siltä osin. Minä kuuntelen nyt mielelläni teidän kannanottojanne. No niin, nyt on aika kuulla komission kannanotto ja puheenjohtajavaltion kannanotto ennen kuin muut saavat puhua. Giovanni Cremolini seuraavaksi komission puolesta. Onko hän paikalla? Fact, um, uh, European... Kiitos. Minä olen ulkosuuden palveluksesta, ulkosuudenhallinnosta ja ensi siis suoraan komissiosta. Ehkäpä, ehkäpä voisin puhua lyhyesti aluksi ja sitten komissio voi puhua yksityiskohtaisemmin sen jälkeen tästä maahanmuuttonäkökohdasta. Totean vain, että me nämä Asiat, joista Rolf Lotre puhui, olivat hyvin oleellisia asioita. Olemme jo käynnistäneet täytäntöönpanon tiedonannon osalta ja uuden konseptin naapuruuspolitiikan suhteen. Aivan erityisesti rahavaroja ollaan nyt panemassa liikkeelle. Ja me tulemme esittelemään myös uuden uudet taulukot ja uuden asetusluonnoksen vuoden lopussa. Ja se tulee myös, siitä saadaan myös enemmän ää, lihaa näiden periaatteellisten luiden ympärille. Siinä myös kytketään politiikka ja rahoitus toisiinsa. Ja sitten kansallisyhteiskunta on hyvin tärkeä aspekti. Kuten tiedätte, me olemme valmistelemassa myös naapuruspolitiikan kansalaisyhteiskuntaosiota. Ja nämä operaatiot alkoivat 2011 alussa ja siihen on 22 miljoonaa euroa varattu, mutta yleisesti skottain kansalaisyhteiskunnan pitäisi olla mukana ja oikein kunnolla mukana tässä seurannassa ja uuden konseptin toteuttamisessa me kyllä konsultoimme kansalaisyhteiskunnan edustajia erityisesti. Pyydämme kansalaisyhteiskunnan edustajilta palautetta ja edustustomme ovat jatkuvassa yhteydessä kansalaisyhteiskunnan kanssa, mutta on hyvä muistua, muistaa, että, että tämä on tärkeä osa rakenteellista dialogia ja se on hyvin tärkeä elementti demokratiaa, demokratiassa kansalaisten kannalta ja kansalaisyhteiskunta pystyy tällä tavalla osallistumaan tähän seurantoon Ja tässä yhteydessä asti antaisin puheenvuoron komission edustajalle, joka sitten puhuu tästä lähemmin. Thank you, Chairman, for the, for the floor. Uh... Kiitos puheenjohtaja Francesco Luciani sisäasioiden pääosastolta. Voisin hyvin lyhyesti kommentoida sitä, mitä kunnianarvoisa jäsen Flotre sanoi. Ja voisin ähm, ilmaista tyytyväisyytemme siitä, että me olemme nyt saaneet äh, positiivista reaktiota tälle tiedonannolle, joka julkistettiin toukokuussa ja aivan erityisesti sille, joka julkistettiin 24. toukokuuta ja jossa ehdotettiin, että ryhdytään dialogiin Välimeren eteläpuoleisten maiden kanssa. Tämän tiedonannon tarkoituksena, se on osa tätä suurempaa pakettia, sen tarkoituksena oli avata uusia väyliä liikkuvuudelle ja maahanmuutolle, jotta jotta sitten nämäkin maat ryhtyisivät uudistautumaan ja saataisiin aikaan yhteistyötä Euroopan unionin ja näiden maiden välillä. No tietenkin turvallisuusulottuvuudet, ne ovat täysin välttämättömiä. Ne ovat tärkeä osa tätä yhteistyötä, mutta en kuitenkaan sanoisi, että liikkuvuus on se palkinto, jonka saa, jos tietyt ehdot täyttyvät. Mutta se on kuitenkin tämän yhteistyön lopullinen päämäärä. Ja tietenkin on olemassa selkeä yhteys tiettyjen edistysaskeleiden välillä. Mutta se lähestymistapa, jota komissio tiedonannossa ehdottaa, tai näissä kahdessa tiedonannossa ehdottaa, se on hyvin avoin lähestymistapa, se on innovoiva ja se on näköjään huomattukin. En nyt halua muita ulottuvuuksia kommentoida, mutta voisin tähän loppuun vain sanoa, että olemme iloisia siitä, että tässä ehdotetaan dialogia viranomaisten kanssa. Komissio onkin tehnyt aloitteen ja ottanut yhteyttä niihin maihin, joita tiedonannossa ehdotettiin ja jotka neuvoston johtopäätöksissäkin mainitaan siis Marokko, Tunisia ja Egypti. Eli olimme yhteydessä näihin maihin jo kesäkuussa vastaus ei heti alkuun ollut konkreettista. En sanoisi, että vastaanotto ei olisi ollut positiivista, mutta nämä maat tarvitsevat hieman miettimisaikaa, erityisesti Tunisian ja Egyptin kaltaisen, kaltaiset maat ne ovat hyvin monimutkaisessa poliittisessa prosessissa nyt ja siellä on molemmissa maissa tulossa tärkeät vaalit tulevina kuukausina, eli ei ollut vielä mahdollista saada näiltä mailta spesifistä päivämäärää, jolloin dialogiin voitaisiin ryhtyä, mutta me haluamme kuitenkin yhteydenpitoon ryhtyä ja tietenkin teknisellä tasolla yhteydenpitoa on jo ollut ja me valmistaudumme tähän työhön. Kiitos. Thank you. <clears throat> We still... Kiitos. Meillä on täällä vielä joitakin jäseniä, jotka haluaisivat puhua. Ehdottaisin, että ensin kuulisimme rouva Siviekiä. Hän on esittelijä AFET-valiokunnassa. Siis herra Siviek, olkaa hyvä. Bardzo. Kiitoksia siitä, että sain tulla tänne kokoukseenne. Ja arvostan tätä työtä, jota esittelijä on tässä tehnyt suhteessa tähän mietintöön, joka on edelleen tekeillä. Muistuttaisin siitä, että me olemme arvioineet tätä naapuruspolitiikkaa jo seitsemisen kuukautta ja parlamentin mietinnön ja komission tiedonannon valossa. Ja, ja tällä hetkellä teemme sellaista työtä, että, että pyrimme määrittelemään Euroopan parlamentin linjan suhteessa naapuruspolitiikkaan niin etelässä kuin idässäkin tulevina vuosina. 29. syyskuuta on, pidetään naapuruus Äh, huippukokous Varsovassa. Sehän on osa naapuruspolitiikkaa. Ja suhteessa tähän mietintöön tiedän kyllä, mitä lipevaliokunta äh, tässä äh, käsittelee ja, ja luin kovin kiinno, suurella kiinnostuksella tämän lausuntoluonnoksen ja rohkaisen teitä niin valmistelijaa kuin kaikkia muitakin katsomaan koko mietintöä, koska tämä on aivan tietty hetki kun lähdemme uudelleen määrittelemään naapuruspolitiikkaa, me puhumme äh, uudesta poliittisesta ja yhteiskunnallisesta realiteetista äh, Afrikan pohjoisosassa. Me puhumme myös itäisestä kumppanuudesta. Naapuruspolitiikka, vaikkakin se liittyy erilaisiin maantieteellisiin alueisiin, se on, siinä on kuitenkin monia yhteisiä piirteitä. Mitä, mitkä nämä yhteiset piirteet ovat? No, halukkuus rakentaa demokratiaa noilla, noilla alueilla ja tahto kunnioittaa ihmisoikeuksia ja olla yhteydessä kansalaisiin ja luoda uutta, uusia kansalaisjärjestöjä. Nämä ovat sellaisia yhte- luonteenpiirteitä, jotka, joilla pyritään luomaan, joiden avulla pyritään luomaan vahva pohja, joka ei ole riippuvainen diktaattoreista, presidenteistä ja hallituksesta, vaan pikemminkin se tukeutuu näiden kansalaisten tahtoon rakentaa ja luoda vahva, vahvat suhteet EU-hun. Tämä on se viesti, jonka me haluamme välittää tässä mietinnössä. Sitä ei saa unohtaa. Haluaisinkin esittää kaksi kommenttia teidän lausuntoon. Olen hyvin kiitollinen kohdasta kuusi tässä teidän lausunnossanne, jossa puhutaan uuden politiikan ytimestä, joka on tämä seurantamekanismi ja kansalaisten mukaan saaminen suoriin yhteyksiin nuorison kanssa. Nämä ovat perustavanlaatuisia asioita, tavallaan peruskiviä sille, jos me haluamme päästä tässä, äh, jos me tässä pääsemme eteenpäin, niin me pääsemme eteenpäin muutenkin. Ja ymmärtääkseni tämä on tietenkin teitä ehkä eniten kiinnostava asia, joka liittyy maahanmuuttoon siis ja liikkuvuuteen, lain kunnioittamiseen – ja EUn avoimuuteen. Mutta täytyy muistaa, että minun mietintöluonnokseni, jota olen, jota olen valmistellut Maria Davidin kanssa, on hyvin selkeä tässä suhteessa. Artikka 21 meidän mietinnössämme on edelleenkin vielä viilattavana. Siinä todetaan selkeästi, että EU pitäisi tähdätä viisumijärjestelyjen poistamiseen. Tämä on meidän tavoitteemme, koska meidän suhteemme noihin maihin ovat kaukana täydellisistä suhteista. Selvästikin me haluamme suojella omia prioriteettejamme ja, ja taata oikeusjärjestelmä, mutta me haluamme poistaa viisumet näiden maiden kansalaisilta. Ja se mihin me viittaamme käyttämällä käsitettä mobiliteetti, liikkuvuus, elegantilla tavalla EU-ssa. Siitä ei pitäisi tulla tapa, jolla tuodaan uutta työvoimaa EUn alueelle. Sen pitäisi olla pikemminkin eh, sellainen, että joka avaa uusia eh, yhteyksien ikkunoita näihin maihin. Ja eh, liikkuvuuden ei pidä johtaa siihen, että työvoimaa lähdetään tuomaan EUun. Sen pitäisi mahdollistaa näiden maisen kansalaisille, jotka haluavat tulla EU-hun, että, että ne, jotka haluavat tulla ja työskennellä, tulla EU-hun ja työskennellä EU-ssa, että he että saavat tämän mahdollisuuden. Tällaiset mahdollisuudet täytyy avata näille ihmisille. Haluan vielä kiittää valmistelijaa tästä lausuntoluonnoksesta. Laudatamme lopullista ver- äh, versiota tästä mietinnöstä vuoden lopussa. Näin ollen joulukuussa Strasbourgissa on tarkoitus hyväksyä sitten äh, lopulliset suositukset naapuruspolitiikasta. Mutta tämä on yhteinen politiikka, joka koskee Itä- ja Etelää. Kiitoksia. Siis Kiitoksia. Nyt sitten keskustelua. Rouva Cheva. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää Rouva Flotra tästä lausunnosta. Minun mielestäni se on äh, mielenkiintoinen. Haluan kiittää häntä myös esityksestä. Tietenkin Euroopan äh, naapuruuspolitiikka, siinä tarvitaan uutuuksia ja olen äh, tyytyväinen siihen, että nyt voimme käsitellä tätä aihetta, varsinkin kun olemme kuulleet näitä viimeaikaisia uutisia Välimeren eteläpuolelta puolelta. Haluaisin painottaa eh, demokraattista periaatetta ja eh, oikeutta liikkuvuuteen. Eh, ihmisoikeudet ja demokratian periaate. Minun mielestäni tässä Libe-valiokunnassa meillä on oikeus käsitellä juuri tätä aluetta. Se on meidän toimivaltuuksissamme ja siinä suhteessa kohdan yksi pitäisi olla hiukan vahvempi. Minun mielestäni EUn pitää olla vaativa ehkä ei aivan taipumaton, kun vaaditaan näitä demokraattisia periaatteita. Me tarvitsisimme myös ilmaisunvapauden, kokoontumisvapauden, lehdistönvapauden. Meidän pitäisi muistuttaa myös oikeusvaltioperiaatteesta ja oikeudesta oikeus, mm, oikeudenkäyntiin ja demokraattisesti valvottuja viranomaisen tasoja. Tässä Nämä ovat sellaisia aivan ilmeisiä tekijöitä, jotka unohtuvat helposti. Minun mielestäni niitä voitaisiin tässä vielä ottaa esiin. Tämä siis ensimmäisenä kohtana sitten toinen asia, joka liittyy oikeuteen liikkuvuuteen. Tämä pitäisi ottaa esiin mahdollisimman laajasti ja kattavasti. Pitää muistuttaa, että on olemassa oikeus liikkuvuuteen. Pitää muistuttaa, että se ei ole ainoastaan yksipuolinen, vaan siinä on kaksi ulottuvuutta. Pitää painottaa sitä, että silloin kun on kumppanuudet määritelty. Siinä on kyse myös vastavuoroisuudesta, tilanteesta, jossa kumpikin osapuoli voittaa. Eli kyseessä on kuitenkin äh, riski, eli kyseessä on aivoviennin äh, riski. Meidän ei pitäisi äh, toimia niin, että tässä väestö lähtee pois tästä maasta. Pitää tunnustaa vastavuoroisesti myös kyvyt ja pätevyydet. Ja tässä tulee esiin nimenomaan yliopistoväki tämän tässä ei pidä mitenkään ehdoitta antaa vapaata lippua kaikille, vaan pitää torjua myös järjestäytynyttä rikollisuutta ja ihmiskauppaa. Nämä ovat sellaisia näkökohtia, jotka, joiden pitäisi näkyä myös lausunnossa, samoin kuin turvapaikkakysymykset ja yhteistyö poliisin kanssa. Tässä siis nämä pari kohtaa, jotka halusin käsitellä tässä. Haluan vielä kiittää Rova Flotroa hänen tekemästään työstä. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kiitoksia. Ja sitten herra Mulder. Thank you, uh, Chair. I do not have a... Kiitos puheenjohtaja. Minulle ei mitään erityistä kysyttävää valmistelevan komissiolle. Olin äskettäin Euroopan unionin eräässä naapurivaltiossa, jos, jolla ei ole viisumisopimusta EUn kanssa. Minulta kysyttiin, miksi on niin, että Ecuador ja Costa Rica kansalaiset voivat vapaasti matkustaa Euroopan unioniin, mutta näin ei ole EUn ja naapurimaiden kohdalla. Voisiko komissio selvittää minulle, onko tässä tällainen yleinen kriteeristö, että joita edellytetään, jos halutaan viisumivapautta Euroopan unionin suuntaan, vai tapahtuuko tämä tapauskohtaisesti? mitä voimme sanoa tällaisille maille, jotka kysyvät, että miksi meidän kansalaiset eivät voi vapaasti maksusta eu Kiitoksia sitten herra Triatafilidis. Haluaisin aloittaa onnittelemalla rouva Flotra ja hänen erinomaista työstään. Herra puheenjohtaja, komissio tiedonannollaan uusi vastaus uuteen naapuruston. Se yrittää reagoida näihin muutoksiin, joita on tapahtunut sellaisten kansakuntien kanssa, joiden kanssa se on ollut yhteistyössä jo vuosikymmeniä. Komissio pyrki saamaan aikaan johdonmukaista politiikkaa, jossa otettaisiin kaikki yhteistyön ulottuvuudet huomioon, esimerkiksi demokratian syventäminen, työpaikkojen luominen, talouskasvu, rajavalvonta, maahanmuutto ja niin edelleen. Näyttäisi kuitenkin siltä, että nyt ei ole ehdotettu uutta, vaan tässä on vain luotu luettelo siitä, mitä EU on jo tehnyt vuosikausia, ja me tiedämme, että tämä ei ole toiminut. Me tarvitsisimme todellisia kumppanuuksia, joista neuvoteltaisiin siten, että kaikkien osapuolten mielipiteet otettaisiin huomioon ehdollisuus, sitä ei tulisi sitoa niihin tavoitteisiin, joita EUlla on näissä maissa. Ne tulisi liittää näiden maiden kansalaisten tavoitteisiin. Tämän tyyppinen politiikka tulisi Tämä on sitä, mitä demokratialla ja monimuotoisella tarkoitetaan. Tässä ei viitata ainoastaan erityyppisten ihmisten olemassaoloon yhdellä alueella, vaan siinä on kysymys myöskin siitä, että hyväksytään erityyppiset talous- ja poliittiset järjestykset ja että ne voivat olla elinkilpoisia ja jopa hyödyllisiä niin kauan kuin ne vastaavat kyseenomaisen kansan tarpeisiin. Jos me haluamme käyttää tällaisia muotisanoja, syvä demokratia, monipuolisuus, meidän tulisi pyrkiä antamaan niille sisältöä, muuten niillä ei ole mitään arvoa. Ja minun mielestäni eh, Helen näin on toiminutkin eh, lausunnossaan, koska sieltä löytyy aivan konkreettisia ehdotuksia. Me tuemme hänen ehdotustaan ja aiomme tehdä muutamia lisätarkistuksia, jotta myöskin puututtaisiin tähän Tunisiaan palauttamiskysymykseen ja myöskin siihen, että tietyt hallitukset ja Naton alukset eivät ole pelastaneet maahanmuuttajia mereltä. Ja myöskin, että keskusteltaisiin tästä Tunisian kanssa tehdystä sopimuksesta. Vielä kerran kiitos ja vielä onnittelut Helene. Kiitoksia herra Brons. Niin me saimme kuulla tänään iltapäivällä, että kehityksen pitäisi johtaa suurempaan liikkuvuuteen ja maahanmuuttoon. Päinvastoin pitäisi olla, koska poliittisen järjestelmän on mm, tultava vakaammaksi näissä maissa. Silloin näiden maiden pitäisi vähemmän, tai näiden kansalaisten pitäisi lähteä vähemmän Eurooppaan. Libyassa varmasti on vähemmän mukavaa nyt eh, Gaddafin perheellä, mutta eh, monet ovat menettäneet henkensä näissä konflikteissa Libyassa ja jotkut ajattelivat, että tarkoituksena oli tehdä Libyasta parempi eh, mm, paikka elää, niin, eikä lähteä sieltä pois. Usein mm, käy niin, että eh, kun lähdetään Irakista esimerkiksi, siellä on yhä enemmän ongelmia eikä eh, vain vähemmän ongelmia. Thank you. No. Kiitoksia. Tässä on esitetty nyt kysymyksiä komissiolle eh, varsinkin, joten minä ehdottaisin, että komission edustaja – jos vastauksia nyt löytyy sieltä, niin komission edustaja voisi vastata. Olkaapa hyvä, komissio. Eh, tässä esitettiin kysymys, joka liittyi näihin kriteereihin, joiden eh, mukaisesti myönnetään viisumi tai ei. Tässä voisin eh, viisa, viisumiosaston päällikölle antaa puheenvuoron. Janne Kvasta. Olkaa hyvä. Well, I'm here for the next... Kiitoksia. Olen täällä oikeastaan seuraavaan kohtaan varten, jossa puhutaan 593 asetuksen muuttamisesta ja tämä on juuri se asetus, joka määrittelee tämän niin sanotun negatiivilistan viisumijärjestelyn osalta ja myös positiivilistan, joka tarkoittaa viisumin poikkeuksia maille. Ja komission virkavihana vastaisin näihin tähän kriteerikysymykseen, niin, niin oikeastaan vaan haluaisin vain lainata niitä kriteerejä, joita unionin lainsäätäjä on määritellyt tämän asetuksen johdantolauselmassa lainaan. Se, niiden kolmansien maiden määrittely, joiden kansalliset ovat viisumijärjestelyjen alaisia ja niiden, jotka ovat niistä irrotettuja, sitä hallinnoidaan tapauskohtaisella arvioinnilla, joissa on useitakin kriteereitä huomioon otettavina – jotka liittyvät muun muassa laittomaan maahanmuuttoon, julkiseen politiikkaan ja turvallisuuteen ja Euroopan unionin ulkosuhteisiin kolmansien maiden suuntaan. Ja täytyy myös pohtia niitä vaikutuksia kansalliseen koherenssiin. Näin ollen meillä on viisi perusperiaatetta, peruskriteeriä. Tietenkin Eihän tässä tietenkään ole kysymys matematiikasta, ne ovat poliittisia arviointeja, jotka on tarkoitus tehdä. Ja enkä ole varma, mistä naapurimaasta parlamentin jäsen äsken puhui, mutta, mutta tämä arvio johtaa siihen listaan, niin kuin ne äh, tänä päivänä ovat, ja sitten vielä puistutus. Luulen, että viime vuoden joulukuussa parlamentti ja neuvosto hyväksyivät, että että äh, Taivan siirretään negatiivilistalta positiivilistalle tehtyään arvion näistä, näiden äh, kriteerien pohjalta, jotka mainitsin. Ja sitten lopuksi tässä vaiheessa nuo listat ovat niitä, että arvioidaan säännöllisesti, koska kriteerit äh, ja, ja olosuhteet voivat muuttua ja uusia arvioita täytyy tehdä säännöllisesti. Kiitos. Okei. Okay. No niin, nyt takaisin esittelijän puheenvuoron tai valmistelijan. Haluatteko antaa loppupuheenvuoron vielä? Euh, niin, kyllä. Nyt voidaan voin tässä kiittää kaikkia ne, jotka ne puhuivat. Ja tässä voimme keskustella tarkistuksista. Minä mielestäni tässä komission vastaus osoittaa, että lähestymistapa Eh, joka liittyy naapuruuspolitiikkaan, maahanmuuttoon, se ei ole mitenkään olennaisessa asemassa, varsinkaan silloin kun kyseessä ovat äh, naapurimaat. Se mitä sanoitte, se koskee mitä tahansa maailman maata. Ja täällä haluttiin sellainen lähestymistapa, joka suuntautuisi nimenomaan naapuru, naapuruusmaihin ja sellaisiin naapureihin, jotka ovat demokratiakehityksen vaiheessa. Ja niinpä äh, meillä on nimenomaan mahdollisuus eh, siinä, että voitaisiin mennä avoimemmin eteenpäin näiden osalta. Minä kyllä tunnustan eh, tämän komission eh, tiedonannon, mutta me voisimme yrittää mennä eteenpäin nopeammin, jotta saisimme aikaan edistystä tällä viisumivapaalla vyöhykkeellä jotta saataisiin aikaan vastuullista maahanmuuttoa. Tällä hetkellä se on enemmänkin anarkistista ja tämän ovat nähneet monet. Siellä on koko ajan huononeva tilanne ja niinpä meidän pitää yrittää saada aikaan eh, sellaista liikkuvuutta, jossa kumpikin osapuoli on voittaja. Minä odotan siis ehdotuksia tältä osin Eräs Siviek sanoi, että pitäisi katsoa eh, mietinnön eh, tai lausunnon kokonaisuutta. Eh, on aivan selvää, että täällä meillä on Libe-valiokunnassa tietyt puitteet ja meidän pitää keskittyä maahanmuutto- ja liikkuvuuskysymyksiin ja kiitän häntä kommenteista. Minä en ole samaa mieltä hänen kanssaan kun puhutaan liikkuvuudesta, jonka ei, ei pitäisi vastata välttämättä lisätyövoiman eh, tarpeeseen. Kaikki, eh, jotka ottavat asian vakavasti, ovat sitä mieltä, että Euroopan valtioissa on yhä enemmän työperäisen maahanmuuton tarvetta ja se rikastaa eh, kumpaakin osapuolta, jos se tapahtuu organisoidusti ja siinä kunnioitetaan kutakin osapuolta. Liikkuvuus on myös sitä minun mielestäni, että voidaan siirtyä työvoimana sellaisissa olosuhteissa, jotka ovat turvalliset eikä epävarmoissa, kuten tällä hetkellä. Ja minä voin puhua lisää teidän kanssanne näiden esitysten pohjalta. Kiitos. Kiitoksia Rouva Flotrelle. Nyt meillä on tietty aikataulu tässä asiassa. Sen on asettanut AFET-valiokunta ja siitä syystä meidän valiokunnassamme pitäisi äänestää 17. lokakuuta Meillä on määräaika tarkistuksille 14. syyskuuta kello 12. Ja Libe-valiokunnassa voimme keskustella tarkistuksista ennen äänestystä lokakuun alussa. Kiitoksia tästä keskustelusta. Voimme siirtyä kohtaan 13 ja se koskee luettelon vahvistamista kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske. Siitä annettu neuvoston asetus ja sen muuttaminen. Siinä komission puheenvuoro esittelijänä Diaz de Mera. Ja haluaisin muistuttaa vielä siitä, että tässä asiassa pohjana on neuvoston muutettu asetus. Edelliset muutokset liittyivät nimenomaan positiiviseen negatiiviseen luetteloon. Ja nyt tarvitaan vielä lisämuutoksia, jotka ovat teknisiä. Samoin kuin tekstiin tarvitaan oikeusvarmuuteen liittyviä näkökohtia tietyissä tapauksissa, joten me saamme kuulla ensiksi komission edustajaa käsittääkseni, eh, edustaja Janikoista, ja hänen johdantonsa jälkeen voimme keskustella eh, esittelijä eh, Diat de Meran kanssa. Olkaa hyvä komission edustaja. Um, Kiitos puheenjohtaja. Tämän asetuksen 52 vuodelta 2009 ydin on niin sanotut negatiiviset ja positiiviset listat, jotka tässä juuri mainittiin. Se on EUn viisumipolitiikan kulmakivi. Ja kuten mainitsitte, näitä listoja on tarkistettu säännöllisesti ja parlamentilla on ollut jo mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä asiasta. Viime vuosina kuitenkin tuli esiin tarve muuttaa tämän asetuksen yksityisempiä kohtia ja tämä nyt ensisilmäykseltä tämä näyttää ehkä hyvinkin tekniseltä ja tässä esityksessä, tässä ehdotuksessa todellakin on paljonkin teknisiä yksityiskohtia, mutta sieltä löytyy myöskin poliittisesti hyvin tärkeitä asioita. Sieltä löytyy suojalauseke, jota komissio ehdottaa, että tähän asetukseen otettaisiin mukaan ja se mahdollistaisi yksinkertaistetun menetydyn myötä poistaa viisumivapauden tiedon kolmannen maan kohdalla. En tiedä puheenjohtaja kuinka kauan minulla on aikaa, jos katson aikataulua esityslistasta mutta minulle on sanottu, että minun tulisi omaksua se lähestymistapa, jota me olemme käyttäneet muissakin tapauksissa. Eli tämän, näiden virallisten libekokosten välillä me voisimme järjestää teknisiä kokouksia, joissa olisivat läsnä esittelijä, varjoesittelijät, avustajat ja muut asiasta kiinnostuneet. Ja näissä voisimme sitten yksityiskohtaisesti vastata näihin hyvinkin teknisiin kysymyksiin, emmekä sitten käyttäisi teidän virallista kokousaikaanne. Eli voisin tarjota teille komissiolta valmiuden tällaisen kokouksen järjestämiseen. Tietenkin te voitte sitten päättää, olisiko tällainen kokous hyödyllinen tässä kyseenomaisessa asiassa. Rajaisin kommenttini ajanpuutteen takia tähän suojalausekkeeseen ja vastavuoroisuus mekanismiin, johon me muutoksia ehdotamme, ja ne ovat niitä tärkeimpiä poliittisia osioita tässä ehdotuksessa. Lähtisin liikkeelle suojelausekkeesta. Se on siis tapa lopettaa viisumivapaus, jonka maa on saanut sen takia, että se on positiivisella listalla. Saattaa tulla yllätyksenä että komissio tällaisen suojalausekkeen tai mekanismin ehdottaa. Mutta viime vuosien kokemuksista olemme oppineet, että viisumivapaus saattaa johtaa vaikeuksiin jäsenmaissa. Saatetaan käyttää väärin viisumivapautta hyväksi kansalaisten taholta, siis kolmansien maiden kansalaisten taholta. Suojalausekkeen ajatus ei ole mikään uusi idea. Kaikissa sopimuksissa, Lissabonin sopimuksiin saakka, sieltä löytyy suojalausekkeita, jotka mahdollistivat yksinkertaistetussa menettelyssä ottaa käyttöön toimia, joilla tällainen viisumivapaus pystyttiin poistamaan. Se, äh, siis itse sopimuksesta löytyy tällainen suojalauseke. Lissabonin sopimus on nyt kaventanut tätä suojalauseketta. Se on nyt osa turvapaikkasäännöstöä. Tämä suojalauseke turvapaikka asioissa siihen ei millään muotoa vaikuta tämä nyt ehdottamamme suojalauseke, jota me siis ehdotamme viisumipolitiikkaan. Me ehdotamme lisämekanismia se olisi siis lisänä sopimuksissa jo olemassa olevalle suojalausekkeelle, jota sovelletaan vain turvapaikka-asioissa. Tämä, tästä pääsenkin sitten johtopäätökseen, joka on se, että kun hätätilanne syntyy ja jos sen taustalta löytyy viisumivapaus, niin silloin ei ole mitään automatiikkaa. Olipa sitten eh, ehdotukseen mukaan otettava eh, eh, mekanismiehdotus mikä tahansa, niin aina täytyy tehdä arvio voisiko sopimusten suojelauseke olla riittävä vai tulisiko ryhtyä sitten viisumien tasolla toimiin. Eli nämä kaksi täydentävät toisiaan. On vielä yksi asia, jota minun täytyisi painottaa. Lehdistössä on selkeästi viitattu Länsi-Balkanin maihin, jossa viime vuonna asukkaat aiheuttivat tiettyjä ongelmia Haluaisin hyvin selkeäsanaisesti sanoa, että tämä ehdotus ei ole maakohtainen tai aluekohtainen ehdotus komissiolta. Me ehdotamme yleistä suojelauseketta, joka mahdollistaisi sen, että väliaikaisesti viisumivapaus voitaisiin poistaa kolmannen maan kohdalla, jos tietyt kriteerit mekanismin käyttöönotolle täyttyvät Tästä pääsenkin sitten menettelyyn, jota sovelletaan suojelauseke asiassa. Jotta viisumivapaus voitaisiin poistaa, on käytettävissä kaksi eri menettelytapaa. Ensimmäinen olisi se, että noudatettaisiin normaalia yhteispäätösmenettelyä, mutta me olemme varmaankin kaikki samaa mieltä siitä, että tämä ei välttämättä tarjoa mahdollisuutta nopeaan viisumivapauden poistamiseen. Yhteislainsäädäntö jo määritelmältään tarkoittaa sitä, että siihen menee aikaa. Toinen vaihtoehto on antaa täytäntöönpano oikeus komissiolle komitologian alaisuudessa – mutta tietenkin silloin tulisi olla olemassa hyvin selkeitä säännöksiä perus, perussäädöksessä ja hyvin selkeitä kriteerejä, joilla suojalausekin voidaan ottaa käyttöön. En kerro teille nyt näitä kriteerien yksityiskohtia, koska niitä voitaisiin pitää hätätapauksiin sovellettavina, joissa viisumivapaus voitaisiin jossa tällaista viisumivapauden poistamista voitaisiin harkita, mutta me olemme pyrkineet määrällisiin kriteereihin, jotka todellakin mahdollisuudet lisääntyisivät silloin, jos tietyn maan laittomasti maassa olevien kansalaisten määrä lisääntyisi. Mutta kuten sanoin, ilmoitukset tulevat jäsenvaltioilta ja kun ja jos kriteerit täyttyvät, niin automaattisesti viisumivapautta ei poisteta. Komissio, komission todellakin täytyisi tehdä arvio siitä, onko hätätilanne, joka yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa on, mikä sen vaikutus kokonaistilanteeseen Euroopan unionissa olisi. Ja siinä täytyisi ottaa huomioon Frontexin äh, raportit, tieto, jota saadaan jäsenvaltiosta. Eli ei mitään automatiikkaa jäsenvaltion ilmoituksen ja komission viisumivapaus poistamispäätöksen välillä. Komissiona minun täytyy tietenkin tunnustaa se, että komitologia komitologiamenettely se ei anna paljonkaan liikkumatilaa parlamentille Tässä minun tulisi kiinnittää teidän huomiotanne komission selittävään muistioon. Sieltä löytyy selkeä poliittinen sitoumus ja siteraan tässä tekstiä suoraan. Komissio vaihtaa näkemyksiä Euroopan parlamentin kanssa sen pyynnöstä silloin, kun on tehty ehdotuksia viisumivapauden poistamisesta yhden tai useamman maan kohdalla. Me olemme valmiita tarkastelemaan teidän kanssanne, miten ja milloin tällainen eh, poliittinen sitoumus voitaisiin konkretisoida. Parlamentillahan on ainoastaan valvontaoikeus komitologian mukaisesti, eli silloin parlamentti voi vain tarkistaa, meneekö komissio täytäntöönpano valtuuksiensa ulkopuolelle vai ei mutta se ei ole parlamentille täysi oikeus esimerkiksi tehdä muutosehdotuksia komission ehdotettuun toimeen, jonka tarkoituksena on poistaa viisumivapaus jonkun kolmannen maan kohdalta. Eli tämä todellakin on sellainen asia, josta täytyy käydä lisäkeskusteluja ja me olemme valmiita kuuntelemaan teitä siitä tavasta, jolla tämä poliittinen sitoumus komissiolta parlamentin suuntaan voitaisiin toteuttaa. Kuten jo sanoin, ei mitään automatiikkaa tässä menettelyssä, jos hätätilanteesta saadaan jäsenvaltiolta ilmoitus. Silloin tullaan tekemään arvio jossa otetaan kaikki olennaiset ulottuvuudet huomioon ja otetaan huomioon se mahdollisuus, että kenties voitaisiin käyttää tätä turvapaikkasuojalauseketta hyväksi. Eli tämä on se suojalauseke, josta me olemme tehneet ehdotuksen. Eli se on viime käden keino kun viisumivapaus halutaan poistaa. Ja sitten herra puheenjohtaja vielä muutama sana tästä vastavuoroisuusmekanismista. Meillä on tällainen mekanismi jo yksinkertaistetussa menettelyssä olemassa tämänhetkisessä asetuksessa, mutta tämä menettely ei ole yhteensopiva yhteispäätösmenettelyn kanssa, jota sovelletaan viisumipolitiikassa. Tästä mekanismista tehtiin päätös vuosina 2004-2005 ennen kuin yhteispäätösmenettelyä sovellettiin, eli me, ehdotettaisiin, me ehdottaisimme, että tätä tulisi muuttaa, jotta täydessä mitassa kunnioitettaisiin yhteispäätösmenettelyä, jota tällä osa-alueella sovelletaan silloin, kun on kysymys kolmansista maista, joiden kansalaisiin kansalaisilla on viisumivapaus, mutta joka itse asettaa viisumipakon tiettyjen jäsenvaltioiden kansalaisille. On tehty ehdotuksia myöskin muista muutoksista, jotta mekanismista tehtäisiin tehokkaampi. Meidän mielestämme tämä on jo sinällään tehokas mekanismi, mutta tietenkin komissio on valmis kuuntelemaan sekä neuvostoa että Euroopan parlamenttia, jos on muita muutoksia, joita tähän voitaisiin tehdä, jotta tämänhetkisestä järjestelmästä tehtäisiin entistäkin tehokkaampi. Ja sitten, herra puheenjohtaja, en nyt kutsui näitä teknisiksi asioiksi, mutta esimerkiksi se, että viisumipakko pakko turkilaisten kohdalta, kohdalla sitä hieman täsmennettäisiin tuomioistuimen tuomio. Meillä on myöskin tästä asetuksesta 593 viisumikoodeksi määritelmät. Monet asiat ovat sellaisia, että niistä tulisi käydä syvällisempää teknistä keskustelua. Eli jo yhteenvedonomaisesti vain toistaisin tarjoukseni järjestää tällainen kokous, jossa me voisimme yksityiskohtaisesti keskustella tämän ehdotuksen kaikista eri ulottuvuuksista. the, the rapporteur. We're hearing, we're hearing from the presidency niin Puolan puheenjohtajavaltio ennen esittelijää vielä. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä toivotan kaikkea hyvää valiokunnan jäsenille. Aivan lyhyt kommentti lähinnä sen vahvistukseksi, mitä komissio kertoi. Ja Sinskin on nimeni, noin pöytäkirjaa varten ja olen viisumityöryhmän varapuheenjohtajat neuvostossa. Me olemme onnistuneet antamaan ensi, järjestämään ensimmäisen keskustelun tässä viisumityöryhmässä siitä ehdotuksesta, jonka komissio on laatinut. Olen kovin iloinen voidessani ilmoittaa, että tällä hetkellä meillä ei ole, emme ole nähneet mitään laajaa erimielisyyttä valtuuskuntien joukossa – ja pääjohdat, kohdat niin kuin missio on esitellyt, ovat saaneet hyvää vastata aika osakseen ja toivottavasti ne eivät muodosta suuria vaikeuksia jatkoneuvotteluissa. Totta kai on useita asioita, joita me joihin me haluamme palata myöhemmin. Jäsenvaltiot ovat erityisen kiinnostuneita siitä, miten kriteerit määritellään mahdollisen, äh, mahdollisen keskeyttämismekanismin osalta ja miten suojalausekkeita toimitetaan eteenpäin. Ja me haluamme varmistaa komission linjausten pohjalta, että mitään automatiikkaa tai mitään syrjintää ei tulla harjoittamaan kolmansia maita kohtaan, joka saattaisi aiheuttaa huoleita. Puheenjohtajamaa toivoo ja toivottavasti me emme joudu käyttämään tätä välinettä meidän kansainvälisissä suhteissamme. Olen, haluan mielelläni palata ää, valiokuntaan kertomaan tilanteen eteenpäin menossa neuvostossa. Sitten ovatko nämä huolet sitten teknisiä vai poliittisia? Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Seuraavaksi esittelijä Diaz de Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aivan ensiksi minä haluaisin sanoa, että arvostan kovasti sitä, että komissio ja neuvosto ovat olleet käytettävissä kun halutaan neuvotella tästä asiasta. Meillä on ollut neuvoston kanssa jo pari kokousta ja yksi komission edustajan kanssa. Niin, haluan osoittaa kiitollisuuteni. Minun mielestäni voitaisiin ottaa esiin muutama seikka edellä mainittujen lisäksi, jotta selviäisi myös esittelijän kanta. Meillä on tässä oikeusperusta 76 eh, kohta 2a eh, sopimuksessa ja minun mielestäni ehdotuksen eh, ydin on siinä, että halutaan parantaa hallintoa Eh, silloin, kun eri maiden edustajat liikkuvat ja samaan aikaan halutaan estää väärinkäytökset. Minun arvioni mukaan, kun nämä muutokset saadaan aikaiseksi, me voimme saada eh, aikaan enemmän ja parempia etuja eh, joita tarvitaan ajatellen kansainvälistä suojelua. Tämän lisäksi näiden eh, teknisten eh, näkökohtien lisäksi tässä on eh, suojalauseke ja siihen viittasi jo komission edustaja hyvinkin yksityiskohtaisesti. Minua kiinnostaisi ei ainoastaan painottaa, vaan valottaa myös tiettyjä näkökohtia, jotka liittyvät suojalausekkeeseen ja ne liittyvät nimenomaan sen käyttöön ja aktivointimenettelyyn. Painotan vielä, että meillä on toinenkin suojalauseke Lissabonin sopimuksessa – ja se liittyy 79.3 äh, artiklaan, mutta tämä suojalauseke, jota tarkastelemme, on nyt erilainen. Se on täydentävä, mutta se on erilainen ja minun arvioni mukaan se on tarkempi, kuten perusteluosassa sanotaan, se antaa enemmän liikkumavaraa yleistämistä ajatellen ja minun mielestäni se tuo enemmän oikeusvarmuutta, koska eh, se on, eh, siinä halutaan nimenomaan eh, täsmennystä ja vähemmän yleisluontoista osaa. Voidaan, voidaan sanoa johtopäätöksenä, että ensin tulee ilmoitus, sitten arviointi, Siinä ovat mukana kyseiset äh, valtiot ja Frontex. Äh, tässä kyseessä on aina äh, ja eikä tai. Eli molemmat osapuolet ovat, kaikki osapuolet ovat mukana ja näin meidän täytyy käyttää komitologian menettelyä. Ja tällä tavoin komissio voi ähm, voimassa olevien sopimusten mukaisesti toimia ja ottaa huomioon myös sen, että live-valiokunta ja esittelijä esittelevät mahdollisimman paljon niitä oikeudellisia toimia, jotka ovat käytettävissä parlamentin vaikutuksen kautta. Ja tällä tavoin saadaan aikaan poliittinen kompromissi, johon nyt jo viittasi komission edustaja ja niinpä haluaisin taata teille ja eh, haluaisin tukea eh, poliittisilta ryhmiltä myös eh, tähän minun arvioni mukaan tämä suojalauseke ja nämä uudistukset, niiden avulla voidaan myös toimia ennaltaehkäisevästi ja tällä tavoin Euroopan unioni voi myös etukäteen jo suhtautua mahdollisiin väärinkäytöksiin ja tämä suojalauseke mahdollistaa sen, että viisumivapautta voidaan lisätä ja niinpä puheenjohtaja, hyvät kollegat, mitä tulee vastavuoroisuusmekanismiin, Kyse on sellaisesta mekanismista, joka on käytettävissä siinä tapauksessa, että tietty valtio ei noudata vastavuoroisuutta ja tällä tavoin sitä ei voida soveltaa missään tapauksessa yksipuolisesti jäsenvaltioiden toimesta aivan kuten tuossa suojalausekkeessa tässäkään ei ole minkään näköistä automatismia. Ja tässä otetaan huomioon nimenomaan ulkopolitiikka kokonaisuutena Euroopan unionissa. Ja nämä siis ovat todellakin ne ydinkohdat, joita tässä ehdotuksessa on. Lisäksi tulevat määritelmät ja muut viisumikysymykset, lisäksi pakolaiskysymykset ja yhdistyneen kuningaskunnan Irlannin tapaukset. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät ole missään tapauksessa mukana 539 2001 säädöksessä. Lisäksi eh, viisumivelvollisuudet, jotka liittyvät tiettyihin kategorioihin 4.1 eh, eh, kyseeseen tulevat laiva, miehistöt ja lentokoneiden miehistöt ja eh, sisävesiliikenteen miehistöt. Ja tässä eh, viitataan myös diplomaatti eh, henkilöstöön. Ja kyse on siitä, että meidän pitää painottaa myös kansainvälisen oikeuden järjestöjä, jotka eivät ole kuitenkaan hallitusten välisiä järjestöjä. Niinpä Tämä on siis perustavilta osin tämä muutoksen sisältö. Tämä on yhdeksäs uudistus tähän asetukseen. Kahdeksan muutosta on jo tehty ja mm, tässä viimeisimpiä muutoksia oli Taivanin ja Kiinan kansalaisia koskevat muutokset. Ja sitten puhuisin vielä hiukan terminologiasta. Meidän pitäisi olla johdonmukaisia ajatellen viimeisiä päätöksiä, joita parlamentissa on tehty. Terminologian osalta haluaisin muistuttaa, että meillä pitää olla täsmälliset termit silloin, kun viitataan laittomaan maahanmuuttoon, kuten viime vuosina on tapahtunut laiton maahanmuutto sitä kautta ei välttämättä kriminalisoitaisi näitä ihmisiä. Haluan painottaa sitä, että pitää käyttää ilmaisua Eh, muuta ilmaisua kuin laiton maahanmuutto. Eh, ja eh, vielä painottaisin sitä, että ihmiskauppa esimerkiksi, tällaiset verkostot, ihmiskauppaverkostot, ne voivat olla laitomia, mutta uhrit eivät uhrit joka tapauksessa ovat säännönvastaisia tai piilomaahanmuuttajia usein näissä komission, neuvoston ja parlamentin asiakirjoissa ratkaisu on se, että annetaan suositus ja tässä olemme saaneet jo parlamentin tuen ja niinpä komis- olisi tärkeää, että komissaari ei koskaan käytä tätä laiton maahanmuuttaja sanamuotoa. Olemme kiitollisia siitä, että komissaari Malmström käyttää muita ilmaisuja. Tässä siis kaikki minun osaltani. Kiitoksia. Kiitoksia tästä esittelijä Diaz de Meralle. Hän Mm, muistutti tästä terminologiakysymyksestä. Sitä ei voida aliarvioida myöskään. Ja terminologia on tullut esiin jo useaan otteeseen meidän keskusteluissamme. Ja nyt on hyvä muistuttaa edelleen eh, siitä, että meillä on terminologiassa eh, eh, tietyt mm, tietyt säännöt ja ne on otettu käyttöön niissä teksteissä, joita parlamentissa ja Euroopan unionin toimielimissä esitetään näistä asioista. Seuraavaksi edustaja Ludford. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti. Kyllä minä arvostan tämän ehdotuksen perusteluja kuitenkin oli olisi ensinnäkin tässä puhuttiin hätätilanteesta ja täytyy olla mekanismi hätätilanteita varten, mutta eikö tämä tarkoita sitä, että aina silloin kun hätätilanne syntyy, silloin saadaan kolme kuukautta aikaa tulla ja miettimään tilannetta Brysseliin. Tämä tuntuu pikkusen oudolta ja ristiriitaisilta Ymmärrän kyllä vaikeudet näissä konsultoinneissa. Ja varmasti Herra Jehtoverilla on varmasti enemmänkin sanottavaa asiasta siitä, että meidät suljettaisiin pois päätöksenteosta tässä tilanteessa, mutta silti olisin kuvitellut, että, että, että kolmen kuukauden aikana sitten voitaisiin yhteisesti päättää, että onko tällainen päätös paikallaan. Sitten toiseksi kriteeri 50 prosentin lisäykselle suhteessa henkilöihin, jotka oleskelevat laittomasti tai ilman asiapapereita. No 50 prosentin 50 prosenttia kymmenestä ei ole paljon, mutta 50 prosenttia kymmenestä tuhannesta on paljon enemmän. No, nythän se riippuu, mistä tämä 50 prosenttia on lähtöisin. Että tässä ei ole mitään volyymikynnystä. Etkä hätätilannetta ei välttämättä syntyisi, jos, jos volyymit liittyvät kymmenissä tai sadoissa suhteessa tuhansiin tai kymmeniin tuhansiin tulijoihin. Olenkin hieman ymmälläni tästä. Ja kolmas ruokoista sanoi, että, että tämä ei ole maakohtainen ja hän ei halua, että Tämä olisi varsinaisesti kohdentunut Länsi-Balkaniin, mutta haluaisin, että muistuttaisitte minua. Älyt ei, pääni ei vielä toimi täysillä teholla. Mitä muita maita Euroopan naapurustossa, ehdokasmaita, naapurimaita, millä muilla mailla on tällainen poikkeus tai viisumivapaus, mahdollisuus, koska onhan joillakin Pohjois-Afrikan maillakin – viisumivapaus. Mitä, mitkä ovat niitä pot, potentiaalisia maita, jotka ovat kuitenkin EUn eh, e maantieteellisessä läheisyydessä, koska minun päässäni ei ole mielessä muita kuin länsi maiden lisäksi, jotka voisivat tulla kyseessä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Yes, thank you, Chair. Uh, Kiitos minä haluaisin toivottaa herra de Koisterin tervetulleeksi kokoukseemme ja sanoa, että me olemme samaa mieltä siitä, että turvalauseketta, suojalauseketta tarvitaan. Mutta olisi kuitenkin mukavampi kuulla enemmänkin komissiolta sen siitä, miksi vain nämä ehdot on valittu. jotta sitten joku valtio, joltakin valtiolta poisteltaisiin viisumivapaus. Te olette sanonut, että että näitä tarkastellaan tapauskohtaisesti, mutta kuitenkin olette ottamassa käyttöön aika konkreettisiakin kriteerejä ja joihinkin jopa liittyy prosentuaalisia mittareita. Mitä tarkoitetaan 50 prosentin odottamattomalla lisäyksellä? Tietenkin se riippuu loppuu. Siis tietenkin voi olla yksi laittomasti oleskeleva ja sitten tulee toinen ja sitten puhutaan 50 prosentista. Tai siis itse asiassa 100 prosentista, mutta no ainakin 50 prosenttia. Eli on aika outoa, että yhtäältä pyritään siihen, että tarkastellaan tapauskohtaisesti, mutta sitten toisaalta taas annetaan kriteerejä, jotka jotenkin täytyy selittää, miksi tämä eikä tuo toinen kriteeri. Me olemme samaa mieltä siitä, että me emme tietenkään kovin pitkälti voi sisällöllisesti ryhtyä muuttamaan näitä ehdotuksia, mutta tästä huolimatta me haluaisimme hieman enemmän selityksiä. Ja toivon, että herra Dias de Meran kanssa me voimme käydä varjoesittelijöiden välillä keskusteluja ja ehkä meillä sitten on mahdollisuus saada parempi käsitys tästä ehdotuksesta. Toiseksi herra de Kester tietää, että olen hyvin kiitollinen koko hänen osastolleen ja aivan erityisesti hänelle kiitollinen siitä, että on otettu kokonainen uusi ihmisten joukko tähän asetukseen mukaan, siis nämä valtiottomat henkilöt henkilöt, joilla on jäsenvaltion antama passi. Tässä on kysymys 500 500 000 Virossa oleskelevasta henkilöstä, mutta näillä henkilöillä, niin Sara tämä sinulle vain tiedoksi, heillä ei ole suhteessa Ison-Britannian Irlantiin viisumivapautta – ja kun me puhumme valtiottomista henkilöistä Irlannista tai Isosta Britanniasta ja puhumme siitä, että he tulisivat tänne tämän viisumijärjestelmän puitteissa, niin olisi mukava, jos olisi jonkinlaista vastavuoroisuutta tässäkin. Enkä tiedä, herra de Kester, mutta toivoisin, että voisitte esittää tämän kysymyksen, kun puhutte edustajien kanssa, kollegojeneen, Iso-Britannian ja Irlannin kollegojenne kanssa. Eli siis kokonaisuudessaan me tuemme näitä ajatuksia tästä suojalausekkeesta, mutta haluaisimme lisää tietoa. No anteeksi me olemme jälleen kerran myöhässä äh, jäljessä aikataulusta ja edelleen meillä on yksi äh, esityslista kohta. Meillä on äh, vieraileva puhujakin täällä EUn ihmiskaupan torjunnasta vastaava koordinaattori. Minä tosiaan pyytäisin komissiota jota on pyydet, jolta on pyydetty vastausta tietyistä kohdista. Pyydän mahdollisimman lyhyttä puheenvuoroa, jotta sitten esittelijä voi esittää loppupuheenvuoron ja voimme siirtyä viimeiseen esityksistä kohtaan. Thank you, Mr. Chairman. The three periods. Kiitos puheenjohtaja. No, päätöksenteko silloin kun hätätilanne notifioidaan jäsenvaltiosta, totta kai jos on todellinen hätätilanne, niin komissio voisi olla tietoinen siitä jo eh, ennen tätä notifiointia. Eh, kolme kuukautta on maksimijakso, mutta niin kuin sanottu, automatiikkaa ei ole notifikaation ja tämän viisumivapauden jäädettämisen keskeyttämisen kanssa ainakin pitäisi olla joku vähimmäisaika, jotta voidaan tilanne arvioida. Ja tämä liittyy välittömästi toiseen eh, Rova Latfordin esittämään kysymykseen – tämä lisäys viidestä kymmeneen pienessä jäsenvaltiossa, kun puhutaan epäsäännöllisesti maahanmuuttajista tai maahanmuuttajista, joilla ei ole kaikki paperit kunnossa. Siis mitään automatiikkaa ei ole, vaan hätätilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti, maakohtaisesti, pitää katsoa kokonaisvaikutusta koko EUn alueella. Sitten kysymys itäisestä kumppanuudesta. Meillä on tämä viisumin vapauttamisdialogi äh, käynnissä Moldovan kanssa. Äh, viisumivapauden avaaminen on mahdollista, mutta tähän mennessä on ollut aina ennakkoehtona, että viisumijärjestelmä toimii kunnolla. Ja tällaiset sopimukset on, olemassa, tällaisia on olemassa Georgian kanssa, Armenian ja Azerbaidsanin kanssa, Äh, komissio hyväksyy äh, syyskuussa neuvottelulinja, neuvottelusuositukset, ja, mutta itäisen kumppanuuden osalta että tämä mahdollisuus tullaan avaamaan kaikille, mutta normaalisti me, me käymme äh, tämän viisumijärjestelmän helpottamisen ensin läpi. Sitten valtiottomat henkilöt. Tällä hetkellä tilanne viisumi, sovellettavan viisumijärjestelmän tilanne valtiottomiin UK ja Irlannissa eivät kuulu asetuksen piiriin. Tämä on juuri yksi sellainen porsaanreikä, jonka yritämme sulkea, ja me ehdotamme, että otetaan ne mukaan viisumivelvoitteen piiriin, mutta jätetään mahdollisuus jäsenvaltioiden etääntyä siitä. Ja tästä ehkä pitäisi puhua yksityiskohtaisemmin UK ja Irlannin kollegojen kanssa, mutta UK ja Irlanti eivät ole mukana tässä asetuksessa. Ja tämä on sellainen elementti Schengenin sopimuksessa, joka liittyy sisärajojen avaamiseen. Toivottavasti tämä oli riittävän lyhyt vastaus. Okay, thank you. If you want to make a... Kiitoksia. Aivan lyhyt loppuyhteenveto. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Haluaisin vielä kiittää komissiota ja neuvostoa ja haluaisin kiittää myöskin Rova Ladfordia ja Tanokia. Toivottavasti teemme läheistä yhteistyötä heidän kanssaan, jotta saamme tämän vielä paremmalle tolalle. Haluan vielä äh, puuttua siihen, mitä komissio sanoi. Me olemme valmiita äh, kyllä äh, epävirallisiin kokouksiin, jotta voimme selventää kaikkia näitä teknisiä näkökohtia, joita tarvitaan vielä. Kiitoksia, kiitoksia näistä äh, lyhyistä johtopäätöksistä. Nyt voimme siirtyä viimeiseen esityslistakohtaan. Äh, kyseessä on äh, kohta 14, Libe-valiokunnan yhteiskokous koskien ihmiskaupan torjuntaa. Paikalla on EUn koordinaattori Mirja Basiliu. Ja kyseessä on direktiivi, jonka eh, pohjalta halutaan estää ihmiskauppaa. Ja se oli Euroopan parlamentin pyynnöstä laadittu asiakirja. Eh, ja eh, ihmiskaupan vastainen koordinaattori nimitettiin. Kyseessä on rouva Mirja Vassiliadou. Me toivotamme teidät er-, tervetulleeksi. Haluaisin kiittää myös tulkkeja ylimääräisestä viidestä minuutista, joka on meille myönnetty. Ja haluamme viipymättä siirtyä rouva Vassiliadun johdantoon. Olkaa hyvä. Kiitos ja kiitokset siitä, että suostutte jäämään tänne näin myöhäisessä vaiheessa. Kunnianarvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin aluksi kiittää teitä sekä teidän kiinnostuksensa, kiinnostuksesta EU-politiikkaan ihmiskaupan vastaisessa taistelussa ja myöskin siitä, että olette kiinnostuneita minun työstäni. Haluaisin antaa myöskin tunnustusta teidän työllenne ja roolillenne siinä, että tämä minun virkani saatiin luotua. Ja te olette tehneet selväksi sen, että poliittinen tahto muutoksen aikaansaamisen uhrien elämässä saadaan aikaiseksi otin vastaan tämän tehtävän puoli vuotta sitten ja toivon mukaan edessäni ei ole mahdoton tehtävä, jonka tarkoituksena on parantaa koordinaatiota kautta EUn toimielinten, virastojen, jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, kansainvälisten toimijoiden ja niin edelleen. Joskus numerot herättävät meidät ja haluaisin muistuttaa kaikkia teitä siitä, että ihmiskauppa on orjuutta ja nämä numerotiedot ovat äh, ällistyttäviä. Maailmanlaajuisesti me puhumme kahdesta ja puolesta miljoonasta ihmisestä YK mukaan. 80 prosenttia uhreista on naisia. Tietenkin tämä on vain arvio. Yhdysvaltoinen viranomaiset puhuivat 27 miljoonasta orjasta. Pyrin lyhykäisyyteen. Eli tämä tarkoittaa sitä, että uhrien suojelu ja heidän asemansa parantaminen. Meidän täytyy siinä toimia ja meidän täytyy saada tähän sukupuoli- ja ihmisoikeusulottuvuus. Ja jos siinä emme onnistu, niin silloin me emme ole onnistuneet tehtävässä. Eli ensimmäinen prioriteettini ja haasteeni on saada aikaan koordinaatiota jopa Euroopan unionin komission eri osastojen ja virastojen välillä. Perinteisesti ihmiskauppa on ollut asia, joka on kuulunut sisäasioiden pääosaston piiriin. Valiokunnan jäsenet ovat moneen otteeseen sanonut, että näin ei jatkossa voi olla – lain noudattaminen on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on ennaltaehkäiseminen, suojeleminen, uhrien tukeminen, kaikkien sidosryhmien mukana olo. Haluaisin painottaa tässä kansalaisyhteiskunnan roolia. Ja sitten tässä on ulkoinenkin EU-politiikan ulottuvuus. Ja Tällä hetkellä olen laatimassa listaa avainpolitiikoista. Me tarvitsemme konkreettisen kuvan näistä eri palveluyksiköistä ja siitä, mitä ne tekevät. Me tarkastelemme tällä hetkellä tätä, me keräämme tietoa poliisiyhteistyöstä, kaupasta, työllisyydestä, maahanmuutosta, sukupuolten välistä tasa-arvosta, terveyspolitiikasta ja tämä on vain alkua tässä listassa osana tässä myöskin on viestittää siitä, kuinka tärkeää on saada aikaan näitä kumppanuuksia ja kuinka tärkeää koordinaatio on. Kumppanuuksista puhun, kumppanuuksista julkisen ja yksityisen sektorin välillä, kaikkien sellaisten osapuolten välillä, jotka saattavat joutua tekemisiin uhrien kanssa. Puheenjohtajan mainitsema toimi tulee parantamaan EUn koordinaatiota ja todellakin uskon, että tästä saadaan selkeä viesti rikollisille siitä, että tällaista ei enää äh, siedetä ja tästä lähtee myöskin tuen viesti uhreille. Täytäntöönpano tietenkin on avainasemassa ja sehän meillä on edessämme puolentoista vuoden kuluttua. Minun roolini on myöskin varmistaa, että nämä suuret jakolinjat, ja tässä valiokunnassa varmaan tiedätte sen paremmin kuin kukaan muu, kun täytyy tasapainottaa ihmisoikeudet ja turvallisuus. Direktiivi eh, yrittää mennä tähän suuntaan ja minun roolini on varmistaa se, että me saamme konkreettista dialogia eri palveluyksiköiden välillä aikaan. Eli Parhaillaan olen koostamassa eri palveluyksikköjen välistä työryhmää. Meillä on tällä hetkellä ollut jo yhteydenpitoa 15 pääosastoon, siis työllisyyteen, kansainväliseen kauppaan ja niin edelleen. Sisä ja oikeusasioiden pääosastolla on niin monta politiikkaa, jotka ovat suoranaisesti tekemisissä ihmiskaupan kanssa. Niitä on todella paljon. Voisin viitata vain näihin poliitikkoihin ja voitte esittää sitten näistä kysymyksiä, mutta ne on nyt kartoitettu. Nämä eivät ole nyt missään tietyssä järjestyksessä. Ensinnäkin turvapaikka-asia. EUn asialista lasten oikeuksista, lastensuojelu. EUn sisäinen ja ulkoinen toiminta naisiin kohdistuvassa väkivallassa, syrjinnän vastainen taistelu, uhripaketti, oleskeluluvat ihmiskaupan uhreille vuodelta 2004, työnantajien sanktiodirektiivi, kausityöntekijädirektiivi, eh, ilman aikuista matkustavat lapset, Schengenin eh, rajasäännöstö, Schengen-ohjekirja. Nämä, tekin olette tässä eh, näissä toimissa mukana ja kollegoini kanssa me pyrimme saada näihin enemmän johdonmukaisuutta. Tämän lisäksi sisä- ja oikeusasiavirastot, nämä seitsemän virastoa, Europol, Eurojust, tasa-arvovirasto, Frontex, Sepol ja turvapaikkavirasto Maltalla, me olemme nyt suunnitelleet 18. lokakuuta, joka on siis ihmiskaupan vastainen päivä, niin me teemme yhteistyötä komission ja Puolan kanssa, jotta jotta voisimme vaihtaa näkemyksiä näiden virastojen välillä, jotta yhteistyötä saadaan aikaiseksi. Mm, tulossa myöskin on tiedonanto ihmiskaupasta. Toivon mukaan vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Tässä puhuttaisiin integroidusta strategiasta No, paineita tietenkin on, mutta toivon, että tässä ei päädytä aloitteiden listaan, vaan toivon, että todellakin onnistumme keskittymään sellaisiin asioihin, jotka ovat kiireellisiä ja olennaisia. Eli ensi viikolla jatkamme viime vuoden työtä kansalaisyhteiskunnan ja muiden sidosryhmien kuulemista tähän strategiaan liittyen. Tässä on kysymys aivoriihestä, jos nyt otetaan huomioon kuulemismenettely ja muut. Tässä tullaan puhumaan äh, työllisyyspolitiikasta, äh, sisäisistä äh, sisäisestä ihmiskaupasta. Tästä Puolan edustaja jo puhui internetin rooli uhrien hakemisessa. Siitä on tulossa kehkeytymässä iso asia ja tietenkin tiedotusta täytyy parantaa mikä toimii, mikä ei. Eli paljon arvokasta työtä tehdään, mutta näyttäisi siltä, että meidän täytyisi enemmän työstää kysyntäpuolta Eräs valiokunnan jäsen on esittänyt komissiolle kysymys, kysymyksen eh, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja nimenomaan kysyntäpuolen näkökulmasta. Tiedämme, että direktiivissä puhutaan siitä, että täytyisi arvioida eh, olemassa olevien kansallisten lainsäädäntöjen eh, vaikutukset ja tehokkuus ihmiskaupan vastaisessa taistelussa strategia ei olisi holistinen, jos siinä ei puututa tähän ihmisoikeus- ja sukupuolikysymykseen ja että tässä olisi muutakin kuin pelkkää sanahelinää. Kollegojeni kanssa olemme laatimassa asiakirjoja, joiden perusteella voisimme ymmärtää paremmin, mitä sukupuolella tarkoitetaan silloin, kun puhutaan ihmisoike- ihmiskaupassa, missä ihmisoikeudet astuvat kuvioihin mukaan. Komission ihmiskauppa-asiantuntijaryhmä on tuottanut hyvin arvokaan kertomuksen integroidusta strategiasta ja se tulee olemaan työmme ohjenuorana. On myöskin pyydetty, että perustettaisiin uusi asiantuntijaryhmä, koska edellisen mandaatti umpeutui kuukausi sitten. Me tapaamme myöskin kansallisia esittelijöitä, tapasimme heidät heinäkuussa – heidän tarkoituksenaan on valvoa, no ei valvoa, vaan raportoida eh, ihmiskauppatrendeistä ja asioista. Komissio on yhteispuheenjohtajana verkoston kokouksissa ja viimeinen kokous oli hyvin eh, tuottoisa. Se käytiin siis Puolan puheenjohtajuuden alaisuudessa. Sitten täytyisi ottaa esille myöskin Euroopan neuvoston kanssa esille asioita. On Greta-asiantuntijaryhmä, joka valvoo sopimusten täytäntöönpanoa. Eli olen jo tavannut nämä ryhmät ja me keskustelemme mahdollisuuksista välttää päällekkäisyyksiä ja että saataisiin enemmän johdonmukaisuutta ja koordinaatiota. Mitä EU-tietoon tulee. Tässä hyppelen tiettyjä osioita esitelmästäni yli. Ensimmäinen kysymys, joka minulle aina esitetään, on se, että mikä on tilanne. Ja hyvin suora vastaus on, että emme oikeastaan tiedä. Meillä ei ole riittävästi tilastotietoa. Meillä on YK-tiedot, meillä on tiettyä suuntaa antavaa tilastoa Yhdysvaltojen sisäministeriöstä. Tietenkin tiedon harmonisointi ja tiedon kerääminen jäsenvaltiosta ovat molemmat hyvin tärkeitä asioita. Tilastotieteellinen tieto parhaillaan Euroopan unionin komissiossa yhteistyössä Eurostatin kanssa me olemme parhaillaan keräämässä vertailukelpoista tietoa. Me olemme vasta alkuvaiheessa ja toivon, että tämä prosessi jatkuu lähitulevaisuudessa. Rahoituskysymys on tietenkin tärkeä. Komissiolla on neljä miljoonaa euroa ISAK-ohjelman puitteissa ihmiskaupan vastaiseen taisteluun. 22. elokuuta julkistettiin julkinen kilpailu tästä. Saatte enemmän tietoa netistä aikaa säästääkseni, mutta voisin antaa sanoa yhden asian rahoituksesta ja projekteista. Me olemme komissiossa tajunneet, kun olemme kartoittaneet asiaa, olemme tajunneet, että komission palveluosastoilla tehdään paljonkin arvokasta työtä eri projekteissa, jotka liittyvät ihmiskauppaan. Eli me olemme parhaillaan keräämässä kaikkea näiden eri palveluyksiköiden projektityöstä. Tämä, tähän mennessä olemme saaneet sitä yhdeksältä ja kaikki tämä tieto on nyt ö, ihmiskaupan vastaisella sivustolla. Ja tietenkin näette nämä projektit tuolla ja ja sitten herääkin kysymys siitä, mitä tämä kaikki tarkoittaa. Minun ajatukseni olisi tarkastella tämänhetkisiä ja entisiä aloitteita. Emme siis arvioisi projekteja, vaan tarkasteltaisiin sitä, mitä merkitystä niillä on politiikalle, mitä suosituksia niissä on tehty, miten me menemme eteenpäin, miten me menemme strategisessa suunnittelussa eteenpäin. Eli käytetäänkö varat parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä me emme tällä haavaa tiedä ja meidän täytyy saada se selville. Mainitsin jo nettisivuston ja kuten sanoin, niin en nyt käy tätä listaa läpi, mutta tulette näkemään, että sieltä löytyy paljonkin tietoa näistä projekteista. Sitten vielä tämä ulkoinen ulottuvuus hyvin lyhyesti. Vuoden 2009 asiakirja oli ensimmäinen yritys tuoda toimintaan hieman enemmän johdonmukaisuutta. Unkari puheenjohtajamaana toukokuussa 2011 laati ensimmäisen kertomuksen toimintaan suuntaantuneesta strategiasta. Ja jälleen kerran tästäkin löytyy noin parisataa sivua Excel tiedostoa, jossa kerrotaan näistä eri projekteista. Tämä on fantastista hyödyllistä tietoa ajatuksena olisi tarkastella, mitä merkitystä tällä kaikella on, mihin rahoitus on suunnattu, onko se merkityksellistä, tulisiko meidän muuttaa suuntaa, jos otetaan huomioon se, miten ihmiskauppa muuntautuu, eli näitä me kaikkia tutkiskelemme. eu tasolla ihmiskauppaan puututaan eri aloitteiden kautta suhteissamme Kaakkois-Aasian maihin, naapurusmaihin, Länsi-Balkanin maihin, Afrikkaan, EUn ja Afrikan välisessä toimintasuunnitelmassa. Se on otettu myöskin esille kolmansien maiden käytävissä poliittisessa dialogissa, aivan erityisesti silloin, kun on puhuttu ihmisoikeusdialogista 30 maan kanssa maailmanlaajuisesti. Päätän puheenvuoroni tähän. Toivon mukaan olen onnistunut maalaamaan teille pienen kuvan tästä tilanteesta. Haluaisin vakuuttaa teidät sitoumuksestani saada aikaan johdonmukaisuutta ja koordinaatiota ihmiskaupan vastaiseen toimintaan. Puheenvuoroni alussa puhuin siitä, kuinka tärkeää olisi keskittyä kumppanuuksiin, koska ihmiskaupan vastaisessa taistelussa ei onnistuta, ellei kumppanuuksia ole. Eli todellakin odotan innolla yhteistyötä teidän kanssanne ja haluaisin todellakin toimikaudellani tehdä tiivistä yhteistyötä tässä hyvin haastavassa tehtävässä. Kiitos ajasta. Kiitoksia rouva Du äh, tästä alustuksesta. Haluamme kiittää teitä hyvin intohimoisesta esityksestä, äh, siitä, että lyhensitte sitä, koska meillä on aikapaineita täällä. Ja minä to- todellakin avaan nyt vielä keskustelun, mutta, mutta täytyy nyt pitää mielessä se, että meillä on tietyt aikarajoitukset ja eh, se on eh, tulkeista riippuvainen aikataulu. Eli jokaiselle annetaan kaksi minuuttia. Aloitamme keskustelun ja eh, sanoisin, että tulkitsen tätä henkeä täällä valiokunnassa. Me kaikki toivotamme teille erittäin paljon onnea tulevassa, tulevissa tehtävissänne ja, ja näin voimme siis avata keskustelun ensimmäiseksi. Edustaja Heid. Tack så mycket ordförande och... Kiitos puheenjohtaja. <clears throat> Ja kiitos koordinaattorille. Sinulla on valtavan tärkeä tehtävä hoidettavana ja toivottavasti äh, tämä äh, toteutuu yhteistyön hengessä. Kiitoksia myös tästä johdantopuheenvuorossa, vaikkakin oli, silloin oli hyvin vähän aikaa, me saimme kuitenkin paljon tietoa. Toivon, että tapaamme täällä usein täällä valiokunnassa, jotta me saamme jatkuvaa tietoa siitä, mitä tapahtuu. Olemme kovin iloinen, että otit esille kysymyksen ehkä ennaltaehkäisevästä toimista, koska se on kuitenkin tärkein tehtävä, mikä meillä on, jotta saamme tämän rikollisuuden aisoihin. Meidän täytyy tehdä työtä myös kysynnän suuntaan ja Tämähän tuli esille monta kertaa täälläkin valiokunnassa esille. On äärimmäisen tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot ovat mukana tässä ja vetävät yhtä köyttä. Ja toivonkin, että siinä yhdessä ää, muiden jäsenmaiden koordinaattoreiden kanssa voit luoda paineita jäsenvaltioiden suuntaan, jotta ne tietävät, millä tavalla suhtaudutaan ihmiskaupan kysyntäpuoleen. Vielä kerran suuret kiitokset ja, ja paljon onnea tässä tärkeässä tehtävässä. Kiitos. Thank you. I... Kiitoksia. Aloitin eh, tämän eh, puhujalistan. Eh, unohdin, että täällä on vielä toinenkin puheenjohtaja Ruva Bauer. No ei, minä olen nyt tässä vain varalla. Olen täyttämässä paikkaa, mutta hän on siis toi, toinen puheenjohtaja tässä kokouksessa naisten oikeuksien valiokunnasta. Joka tapauksessa Rova Bauer, saatte puheenvuoron ja sen jälkeen muut edustajat. Kiitoksia. Olen todellakin pahoillani siitä, että emme pystyneet pitäytymään aikataulussa, koska edelliset keskustelut olivat niin pitkiä Meillä on ainoastaan 15 minuuttia 45 minuutin sijaan. Minusta nyt vaikuttaa siltä, että e, todellakin e, kun meillä on paikalla e, ihmiskaupan vastainen koordinaattori. Tämä on ensimmäinen myönteinen tulos tästä äskettäin hyväksytystä direktiivistä. Kyse on erittäin vakavasta asiasta ja minä haluaisin kysyä teiltä, kun katsotaan nyt sitä, että teillä on hyvin rajalliset resurssit, henkilöstöresurssit, pystyttekö te puuttumaan harvinaislaatuisempiin ihmiskauppa rikoksiin, jopa pakkotyökysymyksiin. Minä tiedän, että meillä on toinenkin mahdollisuus tavata teitä ja keskustella vielä strategiasta ja odotamme kovasti tätä uutta strategiaa. Kiitoksia Rova Bauer. Ja nyt seuraavaksi edustaja Boskurt. Kiitoksia puheenjohtaja. Olet tervetuloa Rova Vasiliano tänne valiokuntaamme. Esitelmä oli todella miellyttävä. Te olette todellakin sitoutunut tähän kunnianhimoiseen ja rohkeaan tehtävään. Se on hyvin tärkeää työtä, jota te teette. Ja, ja varmasti Euroopan parlamentti tukee teitä. Tässä te olen, jatkan siitä, mitä Rova Bauer sanoi. On tärkeää teidän työnne kannalta, että joka teidän työssänne kuitenkin te katsotte kaikki jäsenvaltiot ja monia aiheita. On tärkeää, että teillä on myös riittävästi henkilökuntaa. Tämä pitäisi olla myös meidän työmme yksi painopiste. Meidän täytyy lopeltakin saada lisää henkilökuntaa tähänkin tehtävään. Tämä on yksi prioriteetti Euroopan tasolla. Sitten pari käytännön kysymystä. Vielä ei ole olevassa aitoa eurooppalaista kansallisjärjestöjen verkkoa, jotka tekevät työtä tällä saralla. Totta kai on jäsenvaltioissa kansalaisjärjestöjä, mutta äh, ne eivät kuitenkaan toimi samalta pohjalta. Olisikin tärkeää luoda tällainen kansalaisjärjestöjen verkosto. Onko teillä jonkinlaista käsitystä asiasta, mitä täytyy tehdä? Mainitsitte myös kolmannet maat ja ehdokasmaat, jotka ovat nykyisen Euroopan unionin reunamilla – jotka usein ovat myös kauttakulkumaan maita tai jopa lähtömaita tällaisille henkilöille. Siksi on tärkeää ottaa nämäkin maat mukaan tähän työhön. Esimerkiksi Balkanin maat tai Turkki. Sielläkin täytyy huolehtia hyvästä, hyvästä politiikasta. Ja lopuksi vielä painetaan sitä, miten tärkeää on yhteistyö Europolin ja Eurojustin kanssa – Onko tässä joitakin tapahtunut? Oletteko ryhtynyt jo toimenpiteisiin tämän yhteistyön suuntaan? Kiitoksia eh, puheenjohtaja aivan nopeasti. Ensiksi haluaisin onnitella koordinaattoria ja antaa hänelle voimia tässä monimutkaisessa työssä. Tässä yhteydessä ottaisin esiin sen, että tässä valiokunnassa eh, meillä on eh, selkeä kuva tästä eh, aiheesta, joka on teidän alallanne. Ja minä ehdottaisin tiettyjä perus tieto, ajatuksia. Yksi niistä liittyy reitteihin. Puhuisin tässä maareitistä, jotka ovat erittäin kuuluisia, samoin merireiteistä. Ja meidän pitäisi puhua myöskin äh, rikollisjärjestöjen äh, äh, sidoksista toisiinsa, samoin kuin pitäisi puhua myös Kiina, kiinalaisista ja siitä, että miten uhreja käytetään hyväksi seksuaalisesti työelämässä eh, ja eh, elinkaupassa, eh, lapsikaupassa. Ja myös viranomaisten korruptoituminen on näkökohta joka liittyy ihmiskauppaan. Haluaisin kysyä teiltä, miten toimii Euroopan unionin verkosto tässä suhteessa? Kiitoksia Papadopulo. Eh, Puhun äidinkieltäni. haluaisin kiittää teitä tästä alustuksesta. Tästä eh, haluaisin kiittää myöskin tästä hyvin tyhjentävästä esityksestä. Minulla olisi muutamia kysymyksiä Oletteko sitä mieltä, että tämä vuoden 2005 asetus, onko siitä hyötyä teidän työssänne ja mitä tulee näihin vertailukelpoisiin tietoihin ihmiskaupasta? mitä aiotte te saamme loppujen lopuksi vertailukelpoisia tietoja, koska ne ovat hyvin tärkeitä, jos ihmiskauppaa vastaan halutaan taistella. Myöskin on uusia ihmiskaupan muotoja ja Unkaria puheenjohtajakaudellaan puhui uusista ihmiskaupan muodoista, mitä tulee ihmisten hyväksikäytöstä rikollisessa toiminnassa. Esimerkiksi ihmisiä pakotetaan kerjäämään Euroopan unionin puheenjohtajamaat, siis Puola, Tanska ja Kypros, Kypros, voisivatko ne tehdä yhteistyötä, jotta todellakin ne voisivat puuttua näihin uusiin ihmiskaupan muotoihin? Ja sitten vielä Rouva Morbai, kaksi minuuttia ennen kuin koordinaattori puhuu. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensimmäiseksi eh, ensimmäisen minuutin aikana kertoa lyhyesti eh, kertomuksen. Viime viikolla olin Pariisissa eh, boulevardeilla ja yllätyksekseni näin viisi 60 aasialaista naista, jotka olivat aivan ilmeisesti prostituoituja ja kysyin paikallisilta ja he sanoivat, että todellakin nämä aasialaiset naiset ovat prostituoituja ja tämä on jatkunut vuosia aivan tuolla Pariisin keskustassa. Minä eh, istuin alas toiselle puolelle katua, enkä tehnyt mitään muuta kuin, että eh, eh, tein sen, mitä ehdottaisin teillekin. Minä tarkkailin, mitä tapahtui. 30 minuuttia kului keskellä päivää. Pari äh, voimakkaan näköistä miestä eh, tuli eh, sinne paikalle ja antoi eh, lounaspaketit näille aasialaisille naisille. Minä itse olen asianajaja näissä kysymyksissä. Olen toiminut paljon ihmiskauppakysymyksissä. Olen aivan vakuuttunut siitä, että esimerkiksi siviiliasuinen poliisi olisi nähnyt tämän tapahtuman, olisi nähnyt, miten organisoitunutta tämä oli, ja se olisi voitu todistaa tällä tavoin. Ja minulla on tältä pohjalta pari ehdotusta. Ensinnäkin lähtekää ulos Amsterdamiin muuallekin punaisten lyhtyjen alueille tarkkailkaa mitä tapahtuu, puhukaa prostituoiduille, paikallispoliisille, paikallisille, ymmärtäkää mikä on ihmiskaupan todellisuutta ja painostakaa jäsenvaltioita, jotta olisi poliittista tahtoa tehdä jotakin tämän asian tiimoilta. Liikaa paperia, liikaa puhetta ja liian vähän toimintaa. Liikaa saavat myös nämä mm, ihmiskaupan uhrinaiset kärsiä. Kiitos. Kiitoksia ja vielä lopuksi rouva Vasiliadu. Kiitoksia. Puhun aivan lyhyesti. Te puhuitte hyvin monista kysymyksistä ja minä vedän nämä asiat nyt yhteen. Te puhuitte uusista ihmiskaupan muodoista, jotka ovat kehittymässä. Pakkotyö, adoptio, kotityö, se on lisääntymässä, elinkauppa ja niin edelleen totta kai me olemme hyvin tietoisia siitä, että nämä ulottuvuudet kehittyvät, me emme tiedä missä laajuudessa, mutta integroitu strategia ajatellen ensi vuotta, siinä voidaan käsitellä näitäkin kysymyksiä ja kansallisten viranomaisten verkosto on puuttunut tiettyihin näihin kysymyksiin jo ja jotkut kommentit viittasivat Unkarin puheenjohtajavaltion puuttumiseen näihin uusiin ihmiskaupan muotoihin. Nyt on toivottu, että meillä olisi jatkuvaa keskustelua näistä kysymyksistä ajatellen myös sitä, mitä Puola puhuu puheenjohtajavaltiona. Ja totta kai eh, pitäisi eh, saada lisää rahoitusta ja näille hankkeille myös, jos katsotaan eh, tilannetta Mm, halutaan, että eh, kehitetään myös tietämystä näistä kehittyvistä eh, alueista. Eh, miten sitten koordinoimme toimintaamme ja eri toiminta-alueet? Resurssit ovat hyvin rajalliset ja e, tämä ei päde ainoastaan minuun, vaan koko Eurooppaan, mutta meillä on erittäin hyvä e, yhteispisteverkosto ja kollegaverkosto. Se on auttanut e, suuresti koordinoinnissa. Se ei ole tietenkään täydellinen, mutta se on parempi kuin se oli ja toivottavasti se paranee edelleenkin eurooppalainen kansalaisjärjestö verkosto. Otan huomioon tämän ja haluan tarkastella sitä vielä pidemmälle. En tiedä tarpeeksi siitä, että onko olemassa verkosto, mutta ajatus tällaisesta ISAC-rahoituksen kautta tai muun rahoituksen kautta voidaan kehittää tällaisia verkostoja ja se olisi tietenkin tervetullutta. Mitä tulee sitten näihin virastoihin, Mm, olen tavannut Europolin, Eurojustin eh, eh, kummankin eh, johtajat, olemme keskustelleet yhteistyömuodoista, mutta meillä on tämä ihmiskaupan vastainen päivä ja silloin voimme katsoa, miten konkreettisesti nämä virastot voisivat toimia yhteistyössä keskenään ja komission kanssa. Ja sitten tiedonkeruusta, niin kuin sanoin aikaisemmin, me tiedämme erittäin vähän, koska tietoja ei ole harmonisoitu ja eri jäsenvaltioilla on eri tavat kerätä materiaalia ajatus siitä, että Eurostatin kanssa tehdään yhteistyötä ja meillä olisi eh, tiedonkeruujärjestelmä. Se olisi tietenkin pilotti eh, vaiheessaan, koska Eurostat kerää virallista eh, tilastotietoa ja jos sellaista ei ole harmonisoituna, niin eh, se on vain teoria. Eh, ja lopuksi vielä prostituutiokysymys ja se, että naisia käytetään seksuaalisesti hyväksi, niin kuin sanoin aikaisemmin. Me olemme saaneet paljon kysymyksiä näiden valiokuntien ähm, jäseniltä näihin kysymyksiin liittyen. Äh, komissiolla ei ole ähm, mitään luukkua ajatellen prostituutiota, se, koskee jäsenvaltioita suoraan, mutta ähm, me olemme käynnistämässä tästä asiasta selvityksiä. Äh, toivottavasti ne käynnistyvät nopeasti ja tätä kautta ymmärrämme varmasti enemmän niistä, niitä seurauksia, joita liittyy seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja ymmärrämme, minkälaisia yhteyksiä on pakottamisella ja muulla sen jälkeen osapuolia kuullaan tässä vielä, eri sidosryhmiä. Tämä on hyvin vaikea kysymys ja minun täytyy sanoa, että minä itse olen käynyt täällä, minä olen tavannut näitä ihmisiä itsekin, joten voin mennä sinne takaisin, mutta olen kyllä käynyt siellä ja otan selvästi huomioon sen, mitä te tässä sanoitte. Kiitoksia siitä, että kuuntelitte. Odotan kovasti, että teemme yhteistyötä ja raportoin jatkossakin työstäni. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia oikein kovasti, Rouva Vasiliadu lyhensitte teidän vastauksianne. Toivotan oikein kovasti